Chers collègues, si vous voulez... Arvon kollegat, voisimme aloittaa, jos sopii. Aloitamme työskentelyn je vous remercie. Kiitos. Arvon kollegat, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat myös. Nyt jatkamme kokoustaistuslistalla tänä aamuna kehitysyhteistyön eurooppalainen vuosi 2015. Vuosi 2015, kuten tiedämme kaikki, kehitysyhteistyön eurooppalainen vuosi siis päätösseremonia tälle teemavuodelle – järjestettiin 9. joulukuuta 2015 Luxemburgissa. Paikalla oli puheenjohtaja Melinda McAven, komission jäsen Neven Mimica sekä Romain Schneider, Luxemburgin kehitysyhteistyön ja humanitaaristen kysymysten ministeri. He allekirjoittivat kaikki toimintaisen nimissä yhteisen julkilausuman, jossa tunnistettiin eh, opetukset ja vahvuudet, joita tästä kehitysyhteistyön vuodesta saatiin, julkilausuma hyväksyttiin koordinaattorin toimesta ja puheenjohtajakokouksessa myös siinä korostetaan hyviä käytänteitä ja toimintoja, jotka lähensivät EUn kansalaisia ja erityisesti nuoria kehitysyhteistyökysymyksiin samalla. Julkilausuma luo yhteyden tämän teemavuoden perinnön ja Agenda 2030 välille, joka liittyy kestävään kehitykseen. Tämäkin tulee sallimaan sen, että se saa, sitä saa lisää tietoa, jotta se jää kuolleeksi kirjaimeksi. Julkilausuma korostaa sitä, miten tärkeää on rakentaa kumppanuuksia ja sitouttaa uusia toimijoita yhteisössä ystävän kehitykseen. Ihminen pitää asettaa koulutuksen keskiöön. Pitää näyttää myös konkreettisia esimerkkejä hyvistä käytänteistä, jotta voidaan tehdä hyvää yhteistyötä. Julkilausuman lisäksi on tärkeää vetää tarkempiakin johtopäätöksiä tälle teemavuodelle ja järjestää seurantatoimia. Tästä syystä olemme päättäneet kutsua Euroopan komission esittelemään alustavan raporttinsa, jossa käsitellään tämän teemavuoden toimintoja ja tuloksia. Ja nyt tänä aamuna meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Stina Soevarta. Hän on yksikön päällikkö DEFCO-pääosaston viestintä- ja avoimuuspääosastolla. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, haluaisin kiittää parlamenttia äh, kovasti äh, siitä roolista, joka sillä on ollut äh, tämän vuoden täytäntöönpanossa. Yhtä onnistunutta vuotta ei ole ollutkaan. Ja haluaisin aloittaa pienellä videopätkällä Luxemburgin kausi oli sen laatinut ja se antaa hiukan esimakua siitä, mitä tapahtui koko Euroopassa tänä teemavuonna. Ja kaikki toivoimme, että tämä vuosi tosiaan sen tapahtumat olisivat ei pelkästään Brysselissä, vaan koko Euroopassa. So that was a... Uh, Tässä nyt oli siis äh, lyhyt videopätkä Luxemburgin puheenjohtajatiimi äh, oli sen kasannut. Siinä haluttiin kertoa, mitä tapahtuu äh, halki Euroopan eri jäsenvaltioissa. Aika paljon oli tapahtumia myös ulkopuolella. Ja sitten oma esitykseni. hope it works. Minä halusin aivan aluksi muistuttaa teitä pitkästä prosessista, joka meillä oli valmistelussa ja neuvotteluissa yli kolme ja puoli vuotta olen ollut mukana. Ja aikaisemman parlamentin aikana jo aloitettiin ja sitten uuden parlamentin aikana olemme päässeet eteenpäin. Halusimme varmistua siitä, että tämä teemavuosi ei ollut ainoastaan viestintää, vaan myös keskustelua. Ja siihen otettiin mukaan myös eri osapuolet. Niin, tehän olette olleet valtavasti mukana tämän vuoden tapahtumissa. Me luotimme tukeenne. Siellä on ollut kilpailuja, myös parlamentissa on ollut perhe näyttelyitä. Siellä on ollut Expo Milan mukana, samoin Brysselin juoksu, Jatsmaraton. Se on ollut teemana myös avoimilla, avointen ovien päivinä sekä komissiossa että parlamentissa. Ja paljon tapahtumia on ollut myös teidän tiedotustoimistoissanne ja muualla jäsenvaltioissa, myös meidän edustustoissamme. Ja kymmenen päivän päästä tulevat tulokset eurobarometrista. Siinä näytetään, miten asenteet ovat muuttuneet vuoden aikana ja miten paljon tapahtumia on ollut jäsenvaltioissa paikan päällä ja miten ministeriöt on otettu myös mukaan toimintaan. Yksi asioista, joista sovimme. Meidän piti varmistua siitä, että meillä on tarvittavat välineet, kun katsotaan tavoitteita. Me tarvitsimme hyvin yhteen toimivia välineitä, joten toimimme niin, että noudatimme kansalaisyhteiskunnan ehdotusta, avattiin sosiaalisen median välineet – niin, että sillä tavoin rakennettiin tätä äh, sivustoa yhdessä. Eri äh, kumppanit olivat siinä ikään kuin kuratoimassa ja äh, Twitterissä oli mukana myös ministeriöitä, kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja Facebookissa samoin. Ja siellä voimmekin nähdä ähm, tilastoissamme että se yleisö, jonka saimme Facebookin sivuillemme, on paljon nuorempaa, eurooppalaisempaa kuin aikaisemmin ja tällä tavoin me olemme päässeet tavoitteeseemme, että saamme paljon nuorisoa mukaan myös. Parlamentissa odotimme, että, tai parlamentin sivustolla ajattelimme, että saisimme 75 kumppania aktiivisena. Loppujen lopuksi 208 kumppania. Parlamentti on ollut kaikista vilkkaimpia kumppaneita yli 600 kertomusta tapahtumaa nettisivustolla ja tämä onkin ollut erittäin mielenkiintoinen ja mikä nyt on mahdollistanut sen, että olemme päässeet näihin tuloksiin. Kaikki olemme ponnistelleet eh, myös siinä, että kaikki on käännetty Euroopan kielille ja se on ollut eh, merkittävä askel siinä, että on saatu viesti vietyä ihmisille. Sanoisin, että jäsenvaltiot ovat olleet hyvin sitoutuneita niin ikään. Ehkä tämä oli aika työläs prosessi. Nyt oli kuitenkin oikea päätös, että tämä oli yhteispäätöksellä tehty. Kaikki toimielimet tulivat mukaan, kaikki pääsivät sopimaan yhdessä tavoitteista, joten meillä oli 25 kansallista työohjelmaa, 23 maata, mm, joissa oli muodollinen työohjelma ja Tapahtumia oli tosiaankin 28 äh, jäsenvaltiossa kautta vuoden. Me olemme äh, tehneet DR-hankkeiden kanssa yhteistyötä, kuten aikaisemminkin, ja Concord oli myös hyvin aktiivinen osapuoli, joten kaiken kaikkiaan mm, melkein 4000 tapahtumaa ja yli, että melkein 2 miljoonaa osallistujaa niin kuin sanoin, tämä yhteiskuratointi tuolla sivustolla oli erittäin hyvä. Meillä oli enemmän kumppaneita kuin mitä oli tila ja ei ollut mitään ikäviä sattumia ensimmäistä kertaa. Me, että sosiaalisen median tilimme oli tosiaankin kovassa käytössä ja mietimme, mitä tapahtuu sitten, kun annetaan sen, sen käyttö Ähm, muulle taholle ja se oli erittäin opettavainen ähm, tapahtuma. Ja jatkossakin aiomme toimia näin, koska tällä tavoin sosiaalisen median kautta saamme muuta yleisöä. Sitten tämä hashtag äh, erittäin äh, suosittu äh, nettisivusto samoin. Olen tyytyväinen, että muillakin kielillä kuin englanniksi on ollut paljon kiinnostusta sivustolla. Portugali oli toiseksi käytetyin kieli tuolla verkkosivuilla. Tavoitteena oli kohdentaa viestiä nuorisolle, niin kuin näkyy tuossa elokuvassakin. Ban Ki-moon tapasi paljon nuorisoa täällä Brysselissä viime vuonna ja myös opiskelijat olivat mukana Kapuczynski kehityshankkeen myötä ja koulutusvälineitä on myös ladattu paljon eh, ja me aiomme jatkaa edelleenkin tällaisen eh, koulutuspaketin parissa, jotta voimme antaa välineitä koulutukseen. Eh, myös blogeja oli ja ne kertovat paljon hankkeiden, hankevierailuista. Meillä oli tästä myönteistä kokemusta. Asiat pitää hoitaa tarkasti. Meillä oli käytössämme matkatoimisto, mutta mielenkiintoista oli saada nuoret eurooppalaiset matkaamaan hankkeisiin ja he pääsivät kokemaan sellaista maailmaa, jota eivät muuten kokisi. Ja tällä tavoin voidaan viestiä viedä muillekin nuorille Euroopassa. Niin kuin sanoin, meillä oli paljon kampanjamateriaalia ja edelleenkin päivitämme tätä kampanjamateriaalia niin, että sitä voidaan käyttää. Tekin voitte käyttää sitä parlamentin jäsenet kaikilla kielillä. Minä tiedän, että tällainen palikka on puuttunut ja me tarvitsemme materiaalia eri kielillä – muillakin kuin englanniksi, ranskaksi, saksaksi, vaikka ne olivat suurimmat, mutta jotta saavutamme bulgarialaisen bulgarialainen meppi haluaa puhua kansalaiselleen, tarvitaan oma kieli. Sama pätee muihin. Ja sitten perintö, niin kuin herra Ponga sanoi tässä, me olemme olleet erittäin tyytyväisiä, kun pääsimme te- tekemään yhteistyötä teidän kanssanne Luxemburgin puheenjohtajavaltion kanssa ja kansalaisyhteisöjen kanssa. Yritämme varmistua siitä, että tämä perintö ei kuole tämän vuoden lopussa. Paljolti tämä työ, jota olemme tehneet, on ollut hyvin ähm, hyvin aika, sinne on käytetty paljon aikaa, joten toivomme, että se ei pääty tähän. Erilaisia verkostoja on rakennettu, toivottavasti teette yhteistyötä meidän kanssamme näissä kampanjoissa, verkostoissa. Näin lisäämme, lisäämme myös eri strategioita ja niiden käyttöä. Ja toivomme todellakin, että voimme jatkaa yhteistyötä ja teidän tiedotustoimistojen kautta pääsemme myös kansalaisten silmiin eurobarometrituloksista nähdään, mitä tapahtui. 29. päivä tätä kuuta ne julkaistaan. Ja viime vuonna keskusteltiin myös kestävän kehityksen tavoitteista. Nämä kaksi asiaa ovat ruokineet toinen toistansa ja näin ihmiset ovat pystyneet keskustelemaan muutoksista, jotka liittyvät eh, viime vuoden teemaan. Meillä on eh, lainsäädännöllinen velvoite eh, esittää täysi täytäntöönpanokertomus ennen tämän vuoden loppua. Me halusimme kuitenkin tehdä jotakin jo aikaisemmin. Keskustelimme sihteeristön kanssa jotta me emme unohtaisi, mitä on saatu aikaan. Jos keskustelemme tästä asiasta vasta lokakuussa tai myöhemmin tänä vuonna, niin äh, voi olla, että on jo unohdettu paljolti se, mitä äh, on saatu aikaan. Ja siitä syystä me laadimme tämän kertomuksen, ähm, johon ovat edesauttaneet myös parlamentin osastot. Me annamme täyden kertomuksen tämän vuoden lopulla – mutta meillekin on tärkeää saada aikaan keskustelua jo nyt, koska jos on ehdotuksia tai toiveita, ne voidaan ottaa huomioon tässä loppukertomuksessa. Ja nyt kun teemme töitä viestintästrategioita ajatellen tulevia vuosia varten, me haluaisimme jatkossakin tosiaan viestiä teidän kanssanne mahdollisimman paljon siitä, miten tärkeä aihe on kehitysyhteistyö nyt yhä enemmän kuin koskaan. Teillähän on merkittävä kuuleminen tässä kello kymmeneltä, ja se koskee näitä kysymyksiä, meitä kaikkia koskevia kysymyksiä Euroopan kansalaisille. Olisi tärkeää saada tietää, mitä hyvää saadaan aikaan heidän panoksellaan. Ja kollegamme tekevät tärkeää työtä ympäri maailmaa se auttaa myös eurooppalaisia elämään paremmassa maailmassa. Päätän osuuteni tähän ja totta kai mielelläni vastaan kysymyksiin. Merci, madame, pour toutes ces... Kiitoksia kaikista näistä tiedoista, Stina Soivolta, jotka juuri annoitte meille. Annan puheenvuoron kollegamme Liitsille, olkaa hyvä. Thank you very much for your... Kiitos oikein paljon tästä esityksestänne. haluan muuten laajentaa kiitokseni koskemaan kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana järjestämässä tätä erittäin menestyksekästä teemavuotta. Näin kansalaisyhteiskunta yhä tiiviimmin osallistuu eurooppalaiseen politiikkaan. Meillä oli Latviasta Riikasta ähm, kansalaisjärjestön edustajia, jotka äh, tekivät yhteistyötä hallituksen kanssa. Tämä oli erittäin hyvä esimerkki. Äh, kollegani Görens muistaakseni asian viittasi ja todella siis ajoi tätä aloitetta. Äh, vuosi oli oikea, hetki oli oikea mm, Addis Abeban vuoksi No, ei tässä nyt, siinä ei onnistuttu kovin hyvin, mutta sitten myös äh, New Yorkin huippukokous, joten kyllä meillä oli kylliksi näitä asioita tapetilla selittääksemme, miten myös Eurooppa on osa tätä suurempaa kuvaa. Haluan kiittää muuten myös koko komission äh, tiimiä, joka ähm, käytti aikaa ja vaivaa keskustellakseen yli toimivaltarajojen. Sittenhän uusi parlamentti valittiin, uusi komissio käynnisti työnsä, joten oikeastaan työt alkoivat kunnolla vasta marras-joulukuussa, juuri ennen teemavuoden alkaa alkamista, mutta sitten kyllä saatiin aikamoinen vaihde päälle ja komission jäsen Mimitsa ihan eh, otti asian henkilökohtaiselle vastuulleen kävi kaikissa mm, kansallisissa parlamenteissa eilen erehdy, joten täälläkin varmasti oli suuri vaikutus tällä hänen henkilökohtaisella toiminnallaan. Ja sihteeristöä sekä Euroopan parlamentin julkaisuosastoa myös haluan kiittää, sillä jos emme olisi saaneet näitä tietoja eri kielillä, ja jos meillä ei olisi ollut avajaistilaisuutta täällä Euroopan parlamentissa, niin tilanne olisi voinut olla hyvin toisenlainen. Todella kun pohdittiin, että keitä kutsutaan, ketkä tehdään kehitysasioiden suurlähettiläiksi, sanansaattajiksi. Tämä kaikki oli hyvin tärkeää. Mitä tulee Saksaan, niin omalta osaltani voin todeta, eli äh, osallistuin yli 30 tapaamiseen joka kuukausi meillä oli tapaamisia muun muassa eh, elokuvasarja eh, eri aiheista, näistä kuukausittaisista aiheista. Samoin saimme tukea mm, kansallisilta hallinnoilta, viranomaisilta. Järjestettiin koko joukko tilaisuuksia, joihin itsekin osallistuin. Kävimme muun muassa Saksan liittopäivillä keskustelua Mm, Euroopan politiikan johdonmukaisuudesta. Lähestyin kaikissa näissä tilaisuuksissa liittopäivien jäseniä ja nyt meillä on laaja tuki. Ja myös äh, kun meillä on äh, tieteellinen tutkimusyksikkö äh, Saksan liittopäivillä, niin se toteutti tutkimuksen siitä, miten laajalti tätä kautta voidaan kehityspolitiikkaa lähestyä. Joten mielestäni yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa tulee jatkaa. Ja meidän täytyy tiedottaa ihmisille, kertoa ihmisille kehitysyhteistyöstä. Tiedottaminen kouluissa on edelleen aika heikolla pohjalla. Mielenkiintoa kyllä on. Ja jopa yhteisrahoitusta EU-budjetista tarjotaan äh, hankkeille, jotka pyrkivät äh, kehittämään ja mm, tutkimaan koulutusmahdollisuuksia ja opetusmahdollisuuksia tällä alalla. Kiitän äh, todella tästä teidän lähestymistavastanne. Tehän totesitte, että haluaisitte konkretiaa ja kysyisinkin, että kuinka konkreettisesti voimme tarttua kestävän kehityksen tavoitteisiin niiden ajamiseen. En oikein tiedä, mitä välineitä meillä on. Minun käsittääkseni tälle vuodelle ei vielä ole valittu omaa pääaihetta, joten ehkä voitaisiin nähdä, onko meillä budjettivaroja käytettävissä niin kuin meillä oli kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen. Timmermans ja Mimitsähän molemmat osallistuivat New Yorkin kokoukseen ja totesivat, että heidän molempien täytyy ensin pyrkiä kokoamaan yhteen ajatuksia siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti kaikessa Euroopan politiikassa. Tällaista toimintasuunnitelmaahan meillä ei vielä ole. Ja kysyisinkin teiltä, että onko jotain konkreettista, mitä me voisimme tehdä voisimmeko todella kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyä? kehittyä. Ja jos niin, mitä konkreettisia ehdotuksia teillä olisi? Viittasin vielä tuohon Saksan tilanteeseen. Me parlamentin jäsenet New Yorkissa korostimme samaa kuin komissio ja todella parlamenttien väliset kokoukset, en tiedä milloin seuraava järjestetään, voisivat ehkä nekin puuttua tähän ulottuvuuteen. Ja todella parlamenttien välinen kokous voitaisiin ehkä käyttää keskusteluun kehitysyhteistyöaiheista, joten näin voisimme saada tähän työhön mukaan myös kansalliset parlamentit. Jo vuosia teitte työtä ennen teemavuotta. No nyt teemavuosi on järjestetty ja paljon tietoa kerätty joten miten kaikki tämä saadaan nyt sitten kestävän kehityksen tavoitteiden käyttöön. Kiitos oikein paljon. Merci, cher collègue. Kiitos arvon kollega. Annan puheenvuoron takaisin Stina Soivartelle, jotta hän voi kommentoida sitä, mitä kollega juuri sanoi. Vielen Dank. Ähm, Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti edustaja Liitse kommenteistanne, mitä tulee kysymyksiinne. No ensinnäkin haluaisin sanoa, että kyllä, kansalaisyhteiskunta Latviassa oli se, joka näki mahdollisuuden tulleen muutama vuosi sitten, mutta lisäksi saatiin vahvaa tukea talousosiaalikomitealta ja Euroopan parlamentilta. Sen myötä tämä voisivat toteutettua, ei ole eurooppalaista teemavuotta tänä vuonna. Se ei tarkoita sitä, ettemmekö voisi viestiä. Eli se, mitä nyt työstämme, en voi puhua vain viestintäpuolesta, en voi puhua politiikkapuolesta, mutta tiedän, että jatkossa jossakin kohtaa tulee järjestämään julkinen kuuleminen, joka liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja kun se sitten tulee, niin kun tiedämme ajan sitä ennen kyllä, sitten sitten laadimme viestintäkampanjan, jolla pyritään lisäämään tietoa ihmisten parissa kestävyystavoitteista. Sitten kun tuo tieto on, niin palataan asiaan. Olisi hyvä, että me sitten perustamme edestä tuon sosiaalisen median kampanjan. Minusta kestämättä tavoitteet ovat tämä yleinen kehys meidän viestintätoimillemme no, vuoteen 2030 asti, niin kuin vuosituhat tavoitteet olivat aikaisemmin voimme ajatella, että monta asiaa tapahtuu. En usko, että tarvitaan lisää budjettivaroja. On viestintäbudjetti olemassa jo, jos esimerkiksi tänä vuonna oli nämä teema, kehityksen teemavuodet, niin noin liittyvät kestävän tavoitteisiin. Mottonahan on se, että herra kyödens on tämän hankkeen isä, meidän maamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme meistä on paras motto, joka meillä voi olla kestävän kehityksen tavoitteille. Eli työstämme viestintäpuolta, mutta niin kauan kun ei ole tietoa siitä, milloin julkinen kuuliminen järjestetään, niin emme voi aloittaa toimintaa muilta osin tuen tätä, että puhutaan enemmän näistä kehityspolitiikan johdonmukaisuuskysymyksistä, on paljon myyttejä ja väärinymmärryksiä kehityspolitiikasta ja muista politiikoista, joten todella sieltä työstämme, jossa teemme yhteistyötä World's Best News-julkaisun kanssa. Se on toiminut erittäin hyvin 19 jäsenvaltiossa viime vuonna. Siellä alkoi toiminta. Sitten murramme myyttejä, tarkastelemme sitä, miten voimme murtaa myyttejä, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön, mutta myös suhteessa eurooppalaisiin politiikkoihin yleisesti. Se on mielestäni tärkeä tehtävä, joka meillä kaikilla on. Ja toistan, jaamme tietysti mielellämme nuo tiedot ja tehtävät kanssanne, jotta voimme käyttää yhteisiä ponnistelujamme saadaksemme lisää irti julkisella alueella tästä. Meillä on olemassa verkosto, ja kävin neuvostossa viime viikolla esitelläkseni saman kertomuksen, ja he ovat innoissaan ja haluavat jatkaa yhteistyötä ja työtä myös. He huomautivat, että samoja, nämä samat aiheet ovat esillä. Oli poliittinen väri mikä tahansa, tämä on tärkeä keskustelu. Oli kantamme mikä tahansa näistä eri näkökulmista. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä aiheita ja voimme puuttua niihin tavalla, joka on vähemmän muodollinen ja institutionaalinen. Se auttaa mitä kaikkia. Merci, madame. Kiitos, Stina Suoverta. Uskon, että tämä aihe on käsitelty loppuun. Lopetamme tähän ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, jos se ei haittaa ketään. Kohta 19 esityslistalla on edustaja Görensin kysymys, jota käsiteltiin hieman eilen jo tai siis käsiteltiin eilen, se on siis jo hoidettu, kohta 20. Muut asiat. Onko edustajilla kysymyksiä? Ei ole kysymyksiä. Selvä, joten lopetamme tähän kello 10 ei vaan esityslistalla on siis vielä niin tämä kuuleminen kello 10 ajankohtaisesta päivänpolttavasta aiheesta, maahanmuutto ja muuttoliike ja sen perussyyt ja perimmäiset syyt, kun ajatellaan, miksi ihmiset lähtevät liikkeelle. Tämä aihe siis, sitä aletaan käsitellä tasan kello 10.00, eli nyt 10 minuuttia taukoa. Jos sopii, jatkamme kello 10. Kiitos.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 Si vous voulez bien, nous allons reprendre nos... Voisimme jatkaa työskentelyä. Ennen kuin aloitetaan, haluaisin tervehtiä ystävämme Gerero Salomin vieraita, jotka tulevat Pariisista. He istuvat tuolla takana, opiskelijoita. He tulevat tänne kuulemiseen, joten taputuksia heille Voilà, merci beaucoup. Kiitoksia. Arvon kollegat, minulla on suuri ilo tätä tervetulleeksi tänne kuulemiseen, jonka nimi on kehitysmaista tuntuvan muuttoliikkeen perimmäisiin, perimmäiset syyttö. Valiokunta järjestää tämän kuulemisen yhdessä ulkoasianvaliokunnan ja kansallisvapauksien valiokunnan kanssa. Tiedämme, miten ajankohtainen tämä aihe on ja miten tärkeää se on valiokunnallemme. Eilen hän puhuimme esittelijämme Koraon kanssa EUn Afrikan hätärahastosta, jonka tavoitteena on antaa globaali vastaus sille, että kehitetään kolmea afrikkalaista aluetta, jotka ovat erityisen köyhiä, Sahelin alue, Chadjärven alue ja Afrikan sarvi. Kuuleminen on kolmiosainen. Ensimmäinen paneeli, sen aikana keskitymme muuttoliikkeeseen, jota aiheuttavat konfliktit. Paikalla on Lontoon yliopiston asiantuntija, itäiset opinnot ja Afrikka-opinnot. Toinen paneeli alkaa 10.40. sen käsitellään epätasarvoisuuksia, mutta myös ilmastonmuutosta, joka on mahdollinen maahan, maastamuuton aiheuttaja. Paikalla on vieras Senegalista. Hän torjuu laitonta maahanmuuttoa. Hän on järjestön puheenjohtaja. Hän menetti poikansa, joka kuoli merellä yrittäessään tulla Eurooppaan. Sitten paikalla on myös sveitsiläinen ilmasto- ja maahanmuuttoasuntija. Kolmas paneeli alkaa kello 11.40. Siinä pyritään pohtimaan vastauksia muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja tarkastella tulevaisuutta. Paikalla on kansainvälisen muuttoliike- viraston asiantuntija ja sitten ECPDMn asiantuntija ja komissio, Euroopan komissio ja ulkosuudenhallinto saavat vastata siinä kohtaa, jos haluavat tässä kolmannen paneelin päätteeksi. Eli meillä on paljon ohjelmaa, joten annan heti puheen vuoron ensimmäisen paneelin juontajalle, kollegallemme Augustin Dias de Merle. Olkaa hyvä, arvon kollega. Pues sí, muchas Suuret kiitokset, puheenjohtaja. Tervetuloa kaikille minunkin puolestani. Ensimmäisen paneeliin minulla on ilo saada esitellä teille professori Kaiser, joka istuu tässä vasemmalla puolellani. Hän on professori, joka vastaa pakko Äh, siirtolaisuustutkimuksista äh, Lontoon yliopistossa SOAS. Tutkimus siis. On erittäin mukavaa, että olette vieraanamme täällä Euroopan parlamentissa tänään. Olin äh, valmistellut esittelyn, jonka opettelin ulkoa, mutta kun puheenjohtaja Ponga tuossa jo äh, itse asiassa kattoi kaikki nämä kolme paneelia, esitteli kaikkien kolmen paneelin aiheet. En itse asiassa tässä nyt sen suurempia esittelyjä annakaan ja näin annan puheenvuoron heti professori Kaiserille puheaikaa 10-15 minuuttia teille ja sitten jäsenet tai muut osanottajat, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, saavat pari minuuttia kukin ja tämän jälkeen teillä on tilaisuus vielä vastata ehkä kymmenisen minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very... Kiitos. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää puheenjohtajaa ja kaikkia jäseniä kutsusta puhumaan teille tästä erittäin Äh, tapetilla olevasta aiheesta, jota olen tutkinut ja jota olen opettanut jo pitkään. Ehkä pyytäisin teitä nyt katsomaan näitä kalvoja, jotka ovat puheeni pohjana, kun puhutaan maahanmuuton perimmäisistä syistä, juurista, niin riittää, kun tarkastelemme konflikteihin liittyviä ää, mm, pakolaisia. 59,5 miljoonaa ihmistä on joutuneet pakko siirtolaisiksi maailmanlaajuisesti vainon vuoksi, konfliktien vuoksi, väkivallan vuoksi, ihmisoikeusrikkomuksien vuoksi. Nämä rikkomukset ovat kehittyvässä, kehittyvässä maailmassa, kehittyvissä maissa hyvin yleisiä. Ihmiset eivät pysty suojelemaan itseään eikä heitä suojella. Niin kuin voitte nähdä, tuosta äh, kuvan oikeasta reunasta suurin osa ihmisistä, jotka siirtyvät konfliktien tieltä, tulevat äh, muutamasta harvasta konfliktipesäkkeestä. Näin ollen yllättävää ei olekaan, että että pakolaisten määrä, jotka saapuvat Euroopan unioniin, niin heistä yli 80 prosenttia, siis jotka todella tulevat pakolaisina, tulevat, ovat pakolaisia Euroopan unionissa, he tulevat muutamasta harvasta konfliktimaasta. Voitte nähdä, että tänä vuonna 2016 83 prosenttia saapuneista Euroopan unionin ovat tulleet Syyriasta, Afganistanista ja Irakista. Kaikissa näissä aivan ilmiselvästi on käynnissä konflikti. Ja toivon, että mitä pikimmin välittömästi tämä ainakin lopettaa keskustelun siitä, että puhutaanko pakolaisista, kriisipakolaisista vai yleisemmästä maahanmuutto- siirtolaisuuskriisistä. Ihmiset, joista me tänään puhumme, ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet siirtymään konfliktien tieltä. He ovat pakolaisia. He ovat joutuneet kokemaan järkyttäviä asioita. Kun ajatellaan näitä konflikteja, joiden tieltä ihmiset joutuvat siirtymään, pakolaisia on noin 20 miljoonaa. He ovat siirtyneet rajan yli siis tämän konfliktin vuoksi. Ja lähes 40 miljoonaa ihmistä, jotka ovat siirtyneet konfliktin tieltä, ovat maan sisäisiä pakolaisia eivät ole siirtyneet maarajojen ulkopuolelle, mutta he kokevat aivan samoja ongelmia kuin muutkin pakolaiset. He eivät ole kuitenkaan saaneet kansainvälistä suojelua, koska eivät ole siirtyneet rajan yli. Ja sitten äh, turvapaikanhakijoita on lähes kaksi miljoonaa. Kun katsotaan ihmisiä, jotka lähtevät pakolaisiksi tai maan sisäisiksi pakolaisiksi, niin äh, kun ajatellaan kansainvälisiä humanitaarisia äh, järjestöjä, niin äh, yleensä kun ihminen joutuu pakoon lähtemään, hän jää vuosiksi, vuosien ajaksi pakolaiseksi. Lähes 20 miljoonaa pakolaista, näistä yli 7 miljoonaa ovat tällaisessa pitkittyneessä pakolaistilanteessa, eli ovat olleet paassa jo yli viisi kaksi vuotta, eikä näkyvillä ole ratkaisua heidän tilanteeseensa. Sitten 16 miljoonaa ihmistä. Ja voitte nähdä täältä sivun alareunasta, että ne, jotka ovat konfliktien tieltä siirtyneet, niin yleensä Äh, ainakin vuoden 2011 lukujen mukaisesti. He ovat sitten poissa jo 20 vuoden ajan. He ovat jumissa, he eivät, eivät, eivät pääse palaamaan koteihinsa. Kyseessä on äh, humanitaarinen tilanne, kehitysaputilanne äh, ja kaikki kun ajatellaan kaikkia institutionaalisia toimijoita, niin usein nämä ihmiset jäävät aika yksin. Kun puhutaan sitten konflikti pakolaisuudesta, sen syistä, niin puhutaanpa sitten sisäisistä konflikteista tai valtioiden välisistä konflikteista, niin syitä ihmisten lähtemiselle on usein monia saman aikaan. Ja on hyvin tärkeää korostaa sitä tosiseikkaa, että jokainen yksilö joka elää konfliktitilanteessa, koe tilannetta täysin samalla tavalla. Aina riippuu ihmisten omista mahdollisuuksista, resursseista, ovatpa ne sitten taloudellisia resursseja, koulutusta, verkostoja, joita heillä on käytettävissään. He kokevat tilanteet eri tavoin, samoin sukupuoli, heidän ikänsä vaikuttavat heidän kokemukseensa tästä konfliktista. kun puhutaan kun ajatellaan sitä vastausta, jonka ihmiset antavat, niin nämä vastaukset ovat hyvin erilaisia. Ehkä puhutaan siitä, että jotkut ovat, joihinkin ihmisiin kohdistuu todellinen fyysinen vaara, toiset elävät ehkä ympäristössä, joka ei mahdollista heidän arkielämänsä sujumista. He eivät esimerkiksi pysty käymään työssä. Heidän elinkeinonsa toteuttaminen estyy, joten samoin voi tapahtua ihmisoikeusrikkomuksia, erilaista vainoa ja kaikki tämä vaikuttaa kielteisesti myös infrastruktuuriin ihmisten elämässä ja tässä saattaa olla mukana taloudellisia haasteita, ympäristöön liittyviä haasteita, jotka tekevät ihmisten elämän alueella kerta kaikkiaan mahdottomaksi. Eli meidän on korostettava ensinnäkin sitä tosiasiaa, että ähm, siirtolaisuuden syyt ovat aina ähm, moninaiset äh, monien eri äh, tilanteiden ja asioiden summa. Mm, katsotaan äh, ihmisten kokemusta äh, konfliktissa, niin eivät hän, eihän, e, eihän tämä kokemus pääty siihen, että he äh, lähtevät pakoon. Välttämättä, jos kyse on pakkosiirtolaisuudesta, niin missään vaiheessa heidän matkaansa, heidän suojelun tarpeensa ei vähene heidän kokemuksensa ei katoa mihinkään, ei muuttaminen tai lähteminen välttämättä ollenkaan korjaa tilannetta, että ongelmat olisi korjattu. Kun ajatellaan heidän ongelmiaan, ne tulevat ehkä lähtömaasta, tai sitten sieltä matkan varrelta eri maista, missä he, missä he toimivat. Ja Kyse on yhdestä aivan avainasiasta. Ne ihmiset, jotka tarvitsevat itse suojelua, e, e, lähtevät tietenkin pakoon ja tämä on tietenkin paradoksi. Ihmiset joutuvat vaaran vuoksi siirtymään, muuttumaan, muuttamaan ja, ja, ja lähteminen on ainut, ainut keino saada suojaa tai parantaa turvallisuutta. Kun sitten puhutaan näistä suojeluvaaroista, äh, pakkosiirtolaisten tai pakolaisten kohdalla, niin äh, haasteita on paitsi niillä ihmisillä, jotka ovat joutuneet lähtemään, myös niillä, jotka äh, ottavat heidät vastaan erilaisia epävarmuustekijöitä myös siellä isäntämaassa, jossa toki sielläkin voi olla konflikteja tai epävarmuutta, kun ihmiset siirtyvät konfliktimaasta toiseen pakoon. Täytyy muistaa, että monet ihmiset, jotka siirtyvät rajan yli, siirtyvät vain yhdestä konfliktista toiseen ja heidän fyysinen epävarmuutensa, epävarmuustekijät heidän ympärillään säilyvät. He saattavat joutua pakolaisleireille, joihin ehkä hyökätään sotilaallisesti, joten heidän turvallisuustilanteensa ei edelleenkään parane. Samoin heidän sosioekonomiset mahdollisuutensa tai elinkeinomahdollisuutensa ovat rajoittuneet. Ja tämä koskee myös maan sisäisiä pakolaisia. Eli monissa tapauksissa he eivät pysty elättämään itseään kun sitten puhutaan erilaisista oikeuksista, oikeuksien nauttimisesta, ne liittyvät aina hyvin tiiviisti toisiinsa. Ihmiset, joilla, joiden oikeuksia rikotaan tavalla tai toisella, heidän äh, lähtiessään pakoon, esimerkiksi heidän liikkumavapauttaan äh, rajoitetaan. Miten ihmeessä voi löytää äh, työn, jos ei saa siirtyä isäntämaassa paikasta toiseen, vaan joutuu jäämään esimerkiksi leirille? pakolaisena esimerkiksi ei ehkä saa muuttaa kaupunkiin, missä työpaikkoja voisi olla. Ja näitä ongelmia kokevat konfliktien vuoksi pakoon lähteneet ihmiset jatkuvasti. Kun katsotte tätä karttaa, voitte ehkä havaita, että esimerkiksi Syyriasta pakon lähteneistä ihmisistä suuri osa, suuri osa Syyrian pakolaisista, jotka ovat ylittäneet kansainvälisen rajan, jotka ovat tähän kyenneet. Mehän tiedämme, että useimmat siviilit jotka siirtyvät äh, konfliktin tieltä ja ovat kuitenkin jääneet Syyriaan, mutta nekin, jotka ovat kansainvälisen rajan ylittäneet, useimmat heistä ovat jääneet alueelle. Minkälaisia oikeuksia he nauttivat äh, isäntämaassaan? Tiedämme, että esimerkiksi useimmat heistä, heillä ei ole minkäännäköistä toivettakaan päästä työhön esimerkiksi Jordaniassa tai Libanonissa. Tämä on valtava ongelma. Miten ihmeessä ihmiset voivat parantaa tilannettaan, kun eivät saa kylliksi apua ja kun eivät, eivät saa oikeutta mennä työhön? Te näette, että niiden henkilöiden määrä, jotka ovat onnistuneet tulemaan Euroopan unioniin, on hyvin, hyvin pieni verrattuna alueelle jääneisiin henkilöihin. Ja tämä on vastaava kuva kuin mikä kuva on kaikkialla maailmassa. Eli kun katsotaan Useimmat pakolaiset eivät suinkaan tule Eurooppaan. Tästä käydään paljon keskustelua, mitä tehdä näistä, näiden suhteellisen suurien ihmisjoukkojen suhteen, jotka Euroopan unionin ovat viime vuosina tulleet. Mutta tosiasiahan on se, että he ovat vain, vain pisara meressä, kun ajatellaan kaikkia ihmisiä, jotka ovat joutuneet konfliktien tieltä siirtymään pakoon. Mitä tiedämme näistä ihmisistä, jotka ovat äh, siirtyneet? Tiedämme, että äh, pakkosiirto äh, siirtolaisia, siirtymään joutuneita asuu hyvin paljon kaupunkialueilla. Tiedämme, että usein he joutuvat muuttamaan jatkuvasti pyrkiessään varmistamaan fyysisen turvallisuutensa ja taloudelliset mahdollisuutensa. Heihin liittyy monia haasteita, esimerkiksi suojeluhaasteet, taloudelliset haasteet, elinkeinohaasteet. Nämä kaikki liittyvät ihmisiin, joilla ei ole oikeuksia oikeuksia pakolaisena, oikeuksia siirtymään joutuneina. He ovat täysin riippuvaisia isäntämaiden tahdosta ja valmiudesta vaikka isäntämaat olisivatkin allekirjoittaneet esimerkiksi YK 1951 pakolaissopimuksen, isäntämaat eivät aina mm, katso voivansa kunnioittaa näitä sopimuksia esimerkiksi taloudellisista syistä. Pakolaiset ja maan sisäiset pakolaiset yleensä nähdään taakka uhkana ja vastuu heistä halutaan mielellään siirtää jollekulle toiselle. Tähän asiaan meidän täytyy puuttua. Meidän on huolehdittava siitä, että pakolaisten ja maasisäisten pakolaisten tilanteesta huolehditaan heidän läsnäolo paikassaan, koska näin heidän turvallisuutensa voidaan taata. Ei kyse ole yksin oman heidän läsnäolostaan, vaan myös heidän turvallisuudestaan. Akateeminen maailma on todennut, että tulisi siirtyä pois tästä statukseen perustuvasta mm, arvioinnista, siis kuka on kansainvälisen suojelun tarpeessa tällaiseen tarveharkintaiseen, eli 1951 määritelmästä siirryttäisiin toisenlaiseen määritelmään äh, pois siitä, että äh, ihmis, ihminen on henkilökohtaisista syistä joutunut äh, siirtymään. Pelkkä konfliktin vuoksi siirtyminen ehdottomasti on tunnustettava syyksi sekin. Sitten vielä seuraava kuvaa tässä joitain hypoteeseja siitä, miten asiassa voitaisiin edetä. Tämä nyt on tällainen äh, alkupuheenvuoro minulta. Meidän on äh, ymmärrettävä se, että pakkosiirtolaisilla on suojelun tarve ja myös tarve suojella itse itseään, siksi he pakoon lähtevät. Ja meidän on tunnustettava äh, tämä äh, Eh, siirtyminen luonnollisena itsesuojelun eh, muotona. Ja meidän on yhä enemmän pohdittava sitä, miten voimme sallia ihmisten eh, muuttamisen laillisesti, järjestäytyneesti. Näitä tätä painetta voitaisiin helpottaa. Samoin uudelleen sijoittamiskysymystä on arvioitava ja E, ei saa kriminalisoida, demonisoida niitä, jotka lähtevät pakoon. Luonnollisesti on käytävä keskustelua myös kehitysaputoimista alueilla, e, joilla, joilta ihmisiä paljon lähtee. Ja tietenkin meidän täytyy löytää ratkaisuja. E, tiedän, että aikani on tässä loppunut ja keskustelu tulee jatkumaan koko aamun. Kiitän lämpimästi teitä huomiosta. Kiitos. Pues no, gracias. No kiitos teille. Suuret kiitokset. Tämä, te onnistuitte välittämään meille äärimmäisen tärkeitä, kiinnostavia aiheita hyvin lyhyessä ajassa koko joukon. Joten eh, niin kuin tuossa aiemmin totesin, nyt tarjoan eh, salissa oleville eh, jäsenille ja muille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ehkäpä itse murran tässä nyt jäätä. Te puhuitte näistä syistä, sota ja väkivalta ja vesi. Vesi elämän lähteenä, mutta myös vesi ylipäätään äh, välttämättömyytenä. Ja puheenjohtaja Pongahan totesi, että tämä Chad-järven konflikti, joka itse asiassa liittyy Nigeriaan, Nigeriin, Chadin ja Kamerunin eli neljään valtioon, niin tämä konflikti itse asiassa sisältää kaksi asiaa, Abo Haram, eli sota, ihmisten pakkosiirrot ja sitten toisena ulottuvuutena ilmastonmuutos, se mitä järvellä tapahtuu. Joten en tiedä, oletteko Lontoossa tarkastelleet tätä asiaa, mutta tämähän saattaa johtaa kahteen valtavaan väestösiirtymään yhtäältä pohjoiseen Libyaan ja sitten toisaalta itään. Pyytäisin teidän reaktiotanne tähän. Ja sitten puheenvuoropyyntöjä. Nyt teillä on tilaisuus käyttää puheenvuoroja, kollegat. Olkaa hyvä. Usted? Muy bien. Eh, la señora... Mm, Edustaja mm, Sevajo ensimmäisenä, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin kysyä siitä, mitä te sanoitte siitä taakasta, joka pitäisi jakaa eri jäsenvaltioiden välillä. Tämä on asia, jonka puolesta olemme taistelleet jo pitkään. Tämä taakka, se on kuitenkin vastuu. Se on vastuu, joka meillä on yhteisesti vastuu, joka pitää jakaa muiden maiden kanssa, ja tässä näemme, että näin ei tapahdu, joten onko nyt nähtävissä mitään ulospääsytietä, että asia muuttuisi, että muutettaisiin ilmaisutapaa. Ja sitten mainitsitte myös nuo, jotka, joita vainotaan henkilökohtaisten asioiden takia, joilla on turvapaikka, mahdollisuus. Tämä on toisen tyyppistä suojaa. Tietenkin sotaa varten saa toisenlaisen suojan, mutta omassa maassani Ruotsissa on esimerkiksi afgaaneja, jotka tulevat, äh, sanotaan, että siellä maassa on konflikti, äh, mutta ei tuolla alueella. Eli äh, heidät voidaan lähettää toiselle alueelle, eikä tämä ole Afganistanin tapa elää. On paljon ihmisiä, jotka, eh, joilla ei välttämättä ole eh, yksityissuojaa, yksityisyyteen perustuvaa suojelua. Ja 74 prosenttia afgaaneista eh, saavat oleskeluluvan 25 tai 6 heidät lähetetään muualle Afganistanissa ja monen pitää palata uudestaan. Voitteko kommentoida tätä hiukan? Kiitokset Valero. Seuraavaksi edustaja Schlein ja sitten Stier ja sitten Lopes Aguilar ja sitten nämä äh, seuraavat. La professoressa per questa... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tohtoria mielenkiintoisesta esityksestä, erityisesti siitä, että korosti näitä kritiikkejä mukaan lukien pääsy työmarkkinoille, mikä on ongelma Libanonissa, Turkissa ja Jordaniassa ja maissa, jotka ponnistavat voimakkaasti, mutta myös täällä Euroopassa. Ja tähän pitää puuttua, eikä ole parempaa foorumia kuin jopa parlamentti. Tähän halusin kysyä tätä, sillä minusta oli hyvin mielenkiintoista kuulla, kun viittasitte setelin tämä, että hylätään statusperusteinen lähestymistapa ja liikutaan kohti lähestymistapaa, joka keskittyy enemmän tarpeisiin. Ehkä voisitte puhua siitä enemmän, kiitos. Senior Stier. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Stier. Thank you, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia uh, alustajalle uh, hyvin kattavasta esityksestä. Minä uh, kysyisin näistä avainmaista. Turkki. Siellä näkyy, että se on avainmaa ajatellen näitä ponnisteluja, jotka liittyvät äh, pakolaisiin Syyriasta. Turkki on tässä toimijana äh, itse asiassa Syyriassa myös äh, ikään kuin valtakirjalla ja siellä on ikään kuin yhdessä paketissa ongelman lähde ja sitten pakolaisten hoito. Ja voisitteko antaa arvioita EU-Turkki-yhteistyöstä tällä puolella? Se on hyvin olennainen kysymys ja haluaisin teidän näkemyksiänne tästä aiheesta. Gracias. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Lopes Akilar. Kiitos. Haluan kiittää tämän julkisen kuulemistilaisuuden järjestelmästä. Tässä otetaan nyt eri muuttujat erittäin hyvin huomioon, mitä tähän muutto liikkeeseen tulee, joka on ennen näkemätön tai jollaista ei ainakaan ole vuosisatoihin nähty. Ja te puhutte juuri konflikteista johtuvasta siirtolaisuudesta. Tähän liittyy pakolaisuus ja luonnollisesti turvapaikan hakeminen, jota määritellään 1951 YK pakolaissopimuksessa. Mutta nyt tilanne on muuttunut hyvin dramaattisesti miettii, eh, että tällaista vastaavaa ei ole tapahtunut eh, pitkiin aikoihin ja nyt 60 vuotta YK on, eh, yli 60 vuotta YK on sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kysyisinkin, että kun meillä on tällainen aivan ennen näkemätön siirtolaisvirta ihmiskunnan historiassa ei vastaavaa ole aiemmin nähty, niin Oletteko sitä mieltä, että olisi tarvetta uudistaa, uudelleen muotoilla tai keskustella siitä, onko Geneven sopimus edelleen ajankohtainen. Tulisiko ehkä ottaa huomioon tämä täysin uusi tilanne? Puhutaan myös ilmastopakolaisista, puhutaan pakolaisista, jotka joutuvat lähtemään kodeistaan, koska luonnonvarat ovat yhä harvemmassa, esimerkiksi vettä ei enää ole. Ja todella sitten turvapaikan tarjoaminen niille, jotka sitä hakevat, kun ajatellaan näitä miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä, jotka ovat joutuneet siirtymään kodeistaan hyvin monenlaisista eri syistä. Ja kun nyt YK Geneven sopimuksen mukaan kyse oli tällaisesta henkilökohtaisesta tilanteesta, individuaalisesta lähestymistavasta, niin vieläkö se on ajankohtainen? Kiitoksia ja sitten edustaja Lietz, olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset minunkin puolestani. Erittäin mielenkiintoinen aihepiiri ja se, että että te pidätte konflikteja jopa aika vähäisenä syynä tätä kokonaisuutta silmällä pitäen. Esimerkiksi Syyrian tilannehan on nyt ulkopoliittisesti jo koko maailmaa koskeva. Siis meillä ei ole tietoa. Ensin tarvitaan poliittista tahtoa ja keskeinen kysymykseni onkin seuraava. Minun mielestäni Eurooppa kauppaa tämän Afrikan hätärahaston kautta pyrkii nyt rajoittamaan siirtolaisuutta tai pyrkii puuttumaan sen perimmäisiin syihin. Ja näemme, hyvin että on hyvin vaikeaa arvioida, mikä se perimmäinen syy kulloinkin on. Me parlamentin jäseninä varmasti ymmärrämme, että tämä määrittely ei ole ollenkaan helppoa. Lisäksi se, että neuvostosta emme saa mitään kaikupohjaa. Komissio antaa käyttöön 1,8 miljardia euroa Afrikka-hätärahastoa varten, Syyriaa varten 9 miljardia, joten näitä ei voi edes verrata toisiinsa. Ja sitten kansallinen osuus, joka on saatu kerättyä, on 81 miljoonaa. Eli yritettiin saada jäsenvaltiot mukaan tähän rahoitukseen, mutta epäonnistuttiin ihan niin kuin epäonnistuttiin myös äh, pakolaisten kiintiökysymyksessä. Eli nähdään, että kansallisvaltiot eivät halua toimia. Afrikan hätärahasto, mitä mieltä olette siitä ja sen mahdollisuuksista? Onko se mielestäni tätä taustaa vasten, jonka kuvailin ylipäätään järkevää? Onko järkevää ö, äh, ottaa käyttöön uusia äh, välineitä ja esimerkiksi Afrikan hätärahastossahan ne jäsenvaltiot, jotka ovat antaneet käyttöön kolme miljoonaa euroa tai enemmän, saavat sitten vielä sananvaltaa sen suhteen, mihin nämä rahat käytetään. Eli tässä sitten on yhä, e, yhä enemmän vaikuttavia tekijöitä, jotka on otettava huomioon. Ja mitä sitten tu- tulee kestävän kehityksen tavoitteisiin, voisimmeko ehkä saada huomattavasti enemmän aikaan toimiessamme niiden pohjalta kuin nämä muutamat pisarat meressä siellä täällä. Kiitos. Kiitos. No niin, tässä nyt eh, viisi aika viisasta kysymystä, eikö totta? Toivomme nyt eh, yhtä eh, viisaita vastauksia. Teillä on nyt kahdeksisen kymmenisen minuuttia aikaa vastata. Olkaa hyvä. Sorry, thank you very much. Kiitos kaikille näistä kiehtovista ja haastavista kysymyksistä. Yritän vastata kaikki kaikkiin kähtemaattisesti pikemminkin kuin yksi kerrallaan, on peruskysymys, joka vastaa osittain niihin kysymyksiin, joita esititte. Eli miten päätämme, mihin haluamme vastata, keille haluamme vastata. Ja osa kysymyksistä liittyy 50, vuoden 1951 yleissopimukseen, jossa puhutaan pakolaisen määritelmästä myös. Se on edelleenkin hyllinen, vaikka sitä on kulunut pitkä aika. Ja vaikka geopoliittinen ympäristö on muuttunut, tämä liittyy myös kysymykseen statuksista ja tarpeista käytävän keskustelun. Yksi asia, mikä pitää ottaa mukaan, että vaikka on niin, että vuoden 1951 yleissopimus sisältää pakolaismääritelmän, joka on samalla hyvin kapea ja toisaalta hyvin laaja, se vaatii tätä vainoa, ja että henkilö on ylittänyt kansainvälisen rajan ja siinä vaaditaan tämä ajatus, että henkilö kokee tai pelkää kokevansa vainoa. Tämä on asia, joka on äärimmäisen vaikea osoittaa, jos halutaan kovaa näyttöä selvällä tavalla. Mitä tulee Euroopan yhteyteen, tämä on ainoa määritelmä, joka on käsillä, mutta vuosien, vuosikymmenten ajan muilla alueilla maailmaa on ollut muita määritelmiä, joita on käytetty, josta esimerkiksi Afrikka esimerkkinä 69 vuonna on Afrikan yleissopimus, joka tarjoaa pakolaismääritelmän, joka samoin että henkilö hakee pakolaisuutta kokien väkivaltaa, muun muassa aggressioon perustuen. Eli voi olla henkilö, joka on kokenut konfliktin, on konfliktialueella, johon konflikti vaikuttaa suoraan, ja pyytää ja saa pakolaistatuksen tuolla perusteella, että pitää osoittaa, että yksilönä on tullut koristetuksi syistä, jotka ovat poliittisia. Jos ajatellaan saareita puolista Afrikkaa, tämä on se määritelmä, jota on aina käytetty. Tämän takia mahdollista, että esim. oma etnografinen tutkimukseni on nostanut sen, että miksi Ugandan hallitus on voinut tarkastella kymmeniä tai jopa satoja tuhansia sunan laisia pakolaisia, jotka ylittää kansainvälisen rajan Ugandaan ja Etelä-Suomesta myös, ja tunnustaa heidät ryhmäksi pakolaisia. Joten tässä yhteydessä heidät otetaan vastaan pakolaisina, heitä pidetään pakolaisina, ja vastaukset tehdään tulta pohjiin. Suurin enemmistö noista yksilöistä yrittää jättää yksittäisen pakolaisopimuksen EU-valtion. He eivät saisi pakolaistatusta. Ja on jännitteitä näiden kahden tilanteen välillä on niin, että sen välillä, että toisaalta ovat ihmisiä, jotka on tunnustettu tietyn juridisen ja julkisesti tunnistetun kehyksen puitteissa suojelua tarvitsevaksi, mutta nämä suojelutarpeet eivät, niitä ei käsitellä juridisessa kehyksessä ikään kuin ne olisivat merkityksellisiä fyysisiä ja geografisia muutoksia. Tämä on epätavallinen tilanne, pitää paikkansa. Ja no, lipustipidan keskustelua status- tai tarvekeskusteluna, tai käydäänkö laajempaa keskustelua ja miten voidaan aloittaa sen lähestyminen eri mekanismeja käyttämällä. Se voi vaikuttaa lopputulokseen, oli kyse sitten tilapäisestä suojelun tarpeesta tai tarpeesta, niin avainasemassa on se, että keskustelua käydään. Ei niin, että suojelua kielletään sillä perusteella, että olisi geografinen tilanne vallallaan. On ollut valtavasti keskustelua viimeisen 15 vuoden aikana siitä, että vuoden 51 yleissopimus pitäisikö sitä kirjata uudestaan. Se, että onko tämä asiakirja, onko se lainsäädäntöä, joka kohtaa nykyisen geopoliittisen kontekstin tarpeet ja pakolaisten tarpeet tässä tilanteessa. Ja ö, asian puolesta puheet ja YK pakolaisjärjestössä ja ovat sanoneet ja pyytäneet sen puolesta, että yleissopimuksen pohjalta rakennettaisiin mekanismeja, jotta voitaisiin vastata tarpeisiin paremmin kentällä. Tunnustamme että ilmast- tai ilmapiiri ei ole positiivinen, on vihamielistä ilmapiiriä pitkälti pakolaisia vastaan. Ja pelkona on, että jos yritetään kirjata ilmastonmuutos uusiksi, niin päädytään johonkin, mikä on huonompi pakolaisille kuin se, mitä nyt jo on. Ja tavallaan sitähän emme halua tätä riskiä ottaa ihmisten status ja se, miten he suojelutarpeensa täyttyvät. Tämä kysymys on sen, että välttämättä se ei pääty, kun kestävä ratkaisu löytyy, kun afganistalaisia pahoitetaan esimerkiksi Afganistanin, Espanjasta tai muusta maasta Euroopasta, siis osaan Afganistania, josta he eivät ole kotoisin, niin on täysin mahdollista, että resurssit ja verkostot, jotka ihmiset ovat käyttäneet päästäkseen suojeluun, paikkaamista turvat eivät ole saatavilla heille enää noissa paikoissa. Ja olemme nähneet muissa konflikteissa myös samantyyppisiä tilanteita. Tiedän, että on palautuksia Irakiin, esimerkiksi ihmiset palvat Bagdadiin, että siellä voi asua turvallisesti, vaikka tulevat muualta. Tai sitten otetaan kurdialueille ihmisiä. No, sitä voidaan kutsua sitä, että pakolaista, pakolainen muuttuu sisäiseksi pakolaiseksi. Osa kysymyksistä liittyy suoraan tai epäsuoraan työllisyyteen, minusta ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja on päällekkäisyyskeskustelun välillä, että pidemmekö maahanmuuttajien läsnäoloa taakkana vai potentiaalisesti pidetäänkö sitä niin, että se on taloudellinen mahdollisuus, mutta ainakin sitä voitaisiin pitää taloudellisen ympäristön muutoksena kuin että pidetään se selvästikin vain ongelmana. Tästä voi tehdä empiirinen kysymys, onko ympäristö, jossa on mahdollista mobilisoida maahanmuuttajia stimuloimaan taloutta. Ja mielestäni kehittyvässä maassa voidaan nostaa, että tilanteita on ollut tällä tavalla. Ugandassa olen tutkinut asiaa ja siellä viimeisen 15-20 vuoden aikana hallitus on onnistuneesti avannut mahdollisuuksia pakolaisille alun perin. He olivat pakolaisleirillä maaseudulla, sitten he, he eivät saaneet muuttaa eikä tehdä työtä. Nyt tilanne on se, että pakolaiset voivat omilla voiminsa muuttaa, saavat etsiä töitä siellä, missä niitä on saatavilla. Suuri ongelma on, että talousmahdollisuudet ja työllisyysmahdollisuudet Kampalassa tai muissa uudenkaupungeissa eivät ole heti saatavilla ugandalaisille tai pakolaisille se on ongelma, joka liittyy kehitykseen. Ja tämä tarkoittaa, että tarvitaan osallistavaa kehitysagendaa, kun otellaan maata, joka ottaa vastaan pakolaisia. Sen sijaan, että pohdittaisiin hyvin kapeasti kohdennettuja talous- ja kehitystoimia, jotka liittyvät vain pakolaisten tilanteisiin, jotka ei asukkaita. Turkki liittyy tähän myös mitä voidaan odottaa Turkin hallitukselta, jos ajatellaan tukea Turkissa asuviin pakolaisiin. Sen omat kansalaisethan ovat yhä vaikeammassa tilanteessa. Ongelma on, että on hyvin helppoa se, että valtiot saavat pakolaiset liikkeelle syynä. Pidetään taloushaasteita ynnä muita omassa maassaan ja usein tähän liittyy paljon enemmän talous- ja poliittis kysymyksiä – ja pakolliskysymys on vain yksi puoli kysymystä. Välttämättä aina ei voida pysähtyä katsomaan vain pakolaiskysymystä. Pitäisi miettiä sitä, että antaisin oikeus työskennellä kaikki muut vaihtoehdot. No, on mahdotonta nähdä liikettä eteenpäin missään muissa tilanteissa kuin siinä, että toimitaan näin, että antaan työkäydyt. Aika taisi päättyä, en tiedä vastaanko kaikkeen, mutta pitäisikö me päättää tähän Pahoittelut, ette vastannut kaikkiin kysymyksiin. Bueno, muchas gracias. Suuret kiitokset. Me olemme kyllä oppineet hyvin paljon tänä aamuna. Kiitos paljon. Euh, ja nyt me siirrymme seuraavaan toiseen paneeliin ja pyytäisinkin, että rouva Diuf ja äh, herra Bige tulisivat äh, tänne eteen, jotta voimme äh, kuunnella heidän esityksiään tässä seuraavassa keskustelussa. Good, good morning, colleagues. Good... Huomenta kollegat, huomenta hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa toiseen paneeliin, joka käsittelee epätasarvoisuutta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaa muuttoliikettä. Muuttoliike on monimutkainen aihe, kuten tiedätte, meidän pitää kohdata se holistisesti. Pitää pyrkiä puuttumaan sen perimmäisiin syihin. Miljoonat kansainväliset maahanmuuttajat liikkuvat joka vuosi rajojen ja manosien väli joskus ähm, he menevät pitkille ja riskipitoisille matkoille. Yksi syy siitä, mikä ajaa heidät äh, näille vaarallisille matkoille, ovat äh, kasvat epätasaisuudet, jotka vaikuttavat äh, maailmassamme. He poistuvat ja yrittävät vähentää tätä, kaventaa tätä kuilua oman asemansa ja muiden paikkojen välillä. He etsivät jotain hyvin yksinkertaista parempaa elämää, eikä se nyt ole mitenkään, jos ajattelen sitä, mitä oma isoisäni teki kun hän lähti Itä-Euroopasta viime vuosien alussa mennäkseen Yhdysvaltoihin. Siellä mahdollisuudet vaikuttivat olevan paljon keskittyneemmät. Elämme myös maailmassa, joka on dramaattisesti muuttunut. Ilmastonmuutoksen vaikutukset astuvat maailman äh, vaaraan ja viimeaikaiset tutkimukset ovat vasta alkaneet tutkia sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa väestön liikkeisiin, on yhä enemmän ilmastopakolaisia, niin ihmisiä, joilla ei ole olekaan sellaisia näkymiä rakentaa tulevaisuuttaan omassa maassaan. Ja tulevaisuudessa saattaa muodostua suuremmaksikin ö, ongelmaksi, jos ajatellaan pakolaiskriisiä. Meillä on nyt kunnia tänään toivottaa tervetulleeksi kaksi vierasta. Ensimmäiseksi Rova Diouf, joka toimii puheenjohtajana senegalaisessa naisjärjestössä. Hänellä on omakohtaista kokemusta alata ja sitten professori Pige, joka on muuttoliike- ja ilmastonmuutosasioista. Tervetuloa molemmille. Arvoisa Rova Diuf, on suuri kunnia saada teidät tänne tänään ja on hyvin rohkea teiltä, että hyväksytte kutsumme, sillä tulitte tänne Senegalista ja kuulin, että oli hyvin vaikeaa viisumin saaminen muun muassa. Ja teillä on hyvin kivulias henkilökohtainen tarina menetitte poikanne kymmenen vuotta sitten. Yritte selittää meille, että vaikka nuoret tietävätkin, miten riskipitoinen tämä matka on, edelleenkin menevät näille matkoille ja kerrotte meille myös siitä, miten päätitte sitten kuitenkin muodostaa tämän naisten laitonta maahanmuuttoa vastaan vastaavan järjestön muiden naisten kanssa, jotka menettäneet lapsensa samassa olosuhteissa. Tavoitteena on antaa naisille ääni ja lisätietoisuutta tietoisuutta järjestämällä itsensä jos saan sitä teitä. Rova Diuf, olkaa hyvä. Täällä on 20 minuuttia esityksen edustajat sitten saavat puheenvuoron toisen panelistin jälkeen, professori Pigeen jälkeen. He saavat reagoida ja saatte sitten aikaa vasta. Kiitoksia ja tervetuloa. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Kiitän vilpittömästi valiokuntaa, kehitysvaliokuntaa varmissa, että kutsuitte minut tänne puhumaan muuttoliikkeen perimmäistä syistä, jos, kun ihmiset ovat kaukaisista maista, niin kun aloitan puheeni, pyytäisin minuutin hiljaista hetkeä. Muistelemme meillä kanneita lapsiamme, vaikka kymmenen vuotta on kulunut. voisin esittäytyä. Kiitos kaikille tästä hiljaisesta hetkestä. Minun nimeni on, Madame, minun nimeni on Jaiba M. Diuff, olen nainen, joka työskentelee kalustuotteiden jalostuksen parissa. Ja samalla toimin Senegalissa toimivan laitonta maasta, mutta vastaan taas naisten järjestön puheenjohtajana. Tämä rakenne perustettiin sen jälkeen, kun satoja afrikkalaisia poikia katosi mereen he yrittivät poistua Afrikasta Eurooppaan etsien parempaa elämää. Koin tämän kivulian tragedian, mutta sen jälkeen sanon itselleni, että naisena perinteisessä patriarkaalisessa yhteisössä, jossa miehellä on kaikki päätäntävalta, pitää taistella, jotta saadaan päätökseen tämä vitsaus, joka on laiton maastamuutto. Ja lapseni katoaminen oli minulle myös tämmöinen syy ja laukaisin ryhtyä toimimaan valistustyössä, muun muassa kalastusyhteisössä, mutta myös löytää uskottavia vaihtoehtoja nuorille afrikkalaisillemme ja jopa antaa heille tukea eri hankkeissa. Näin ollen perustimme tällaisen ammatillisen koulutuksen keskuksen nuorille ja naisille. Siellä jalostetaan paikallisia tuotteita. Ja meillä on nyt 33 kolme yksikköä näille lähtöalueille, joista nämä nuoret maahanmuuttajat siis lähtevät liikkeelle. Ja alueellisella tasolla teemme yhteistyötä Foramin kanssa, jota johtaa Rova Aminata Dramare Traore Ja suuri ilonaihe nyt on, että olen saanut alueen suurimman ihmissalakuljettajan muuttamaan toimintansa. Hän on nyt töissä kalastusalalla. Ja jos ajatellaan työtä, jota olen tehnyt poliittisella alalla, jotta naisten enää pääsi kuuluviin. Sillä meillähän yhteisö on hyvin patriarkaalinen, kaikki päätökset tulevat miesten toiminta, mutta nyt sitten olen paikallisessa alueneuvostossa torjumassa näitä ongelmia ja toimin siis varapuheenjohtajan tässä paikallisessa alueneuvostossa. Ja siellä kaikki päätökset tehdään siellä. Nyt sitten naisten ääni on paremmin kuultu Olen siis ikään kuin varapohjohtajana ministerinä ilman salkkua, mutta kuitenkin se, että nainen on mukana tässä toiminnassa ja että naiset tekevät tärkeitä päätöksiä, se antaa meille ääntä, toivoa meidän tuskassamme ja surussamme, että naisellekin on mahdollisuuksia muuttaa yhteiskuntaa ja yhteisön toimintaa. Palatakseni tähän tämän aiheeseen, maasta maahanmuuttoon, maahanmuutto perimmäiset syyt haluaisin korostaa, että ilmastonmuutos on tässä voimakkaasti läsnä. Se vaikuttaa muun muassa merenpinnan nousuun ja se aiheuttaa valtavia massaliikkeitä kohti lohkempia alueita. Tulvat 2014 vuonna vaikuttivat sitten 13, 13 miljoonaa ihmistä muutti pois Länsi-Afrikasta – on kaupunkeja kuten Kotono, Beninissä, Nokachot, Mauritaniassa. Ne ovat kärsineet voimakkaasti merenpinnan nousun tasosta ja näin ollen myös maaperä on suolantunut siellä voimakkaasti. Ja tärkeää myös muistaa nämä kalastussopimukset, jotka Afrikan hallitukset ovat tehneet Euroopan unionin kanssa. Se on aiheuttanut sitä, että kalakantoja on ylikalastettu, mikä oli tärkein elinkeinotoiminta alueellamme. Se on nyt aiheuttanut piilevää työttömyyttä ja tasa- epätasa-arvoa nuorten parissa. Se oli niin siis ainoa tulonlähde käytännössä. Tämä perheiden köyhdyttäminen on ajanut nuoret poistumaan maista keinoilla millä hyvänsä, reittiä pitkin mitä vain, ja vaaroinen, jotka siihen kuluvat. Sitten Sahelissa on myös turvallisuusongelmia ja uhkia. Tämä on ajanut väestöt kohti muuttua. Etniset kiistat, ja juntat ja sodat maiden välillä pahentavat edelleenkin entisestäänkin näitä väestöliikkeitä. Ja Frontexin tulo on myös tällainen sortava rannikkopoliisi, jonka EU on antanut Afrikan valtioiden käyttöön, jotta voitaisiin rajoittaa liikettä kohti Eurooppaa. Se on myös vahvistanut laitonta maahanmuuttoa. Kunhan nyt muistetaan, että mies, ihminen on syntynyt vapaana ja se pitäisi liikkua vapaasti ottaen huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmanen julistus, jonka YK on yleiskokous hyväksyi vuonna 1948. Kun tämä muistetaan, niin ymmärretään, että miksi pitää nopeasti vastata näihin kysymyksiin, jotta miehet ja naiset maissamme saavat täysin nattioikeuksistaan. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat kaikkiin ihmisiin maissamme ja aiheuttavat sitä, ettei töitä ole nuorillemme. Mitä sitten tulee muuttoon? Sahelissa, tiedämme, että maahanmuutto Sahelissa on pääosin reaktiivista maahanmuuttoa, maastamuuttoa. Se monimutkaistaa analyysiä ja nämä reitit ovat yhä vaikeampia Lisäksi on tällaisen fyysisen kuoleman kieltämistä, että halutaan jäädä henkiin, niin halutaan toteuttaa itseään se ajaa ihmisiä käyttämään vaarallisia reittejä. Sahelissa nämä laittomat reitit, niitä on vaikea dokumentoida johtuen siitä, että nämä, nämä väestöliikkeet ovat epäsäännöllisiä, että tämä alue on niin valtava. Tämä alue on puoliksi autiomaata, jos ajatellaan, siellä on Algeria, Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Kapverd ja Afrikan sarvi, kuten Djibouti, Etiopia, Eritrea ja Somalia. Eli tämä laiton maahanmuutto Sahelista, siinä on kaksi hyvin suosittua reittiä, joita laiton maahanmuuttajat käyttävät. Dakar, Bamako, Timbuktu, Gao, Casablanca, Tangeriksi sieltä Seuttaan, tai sitten on toinenkin reitti Gaosta Nigeriin, Tamansarettiin, Algeriin, sieltä Usdaan ja sieltä Tangeriin kohti Manner-Espanjaa. Nämä henkilöt ovat Nigeriasta, Senegalista, Malista, Gaanasta, Sierra Leonesta, Norsulurannikolta ja Gambiasta pääosin. Sitten on myös tämä Sahelin reitti. Minulla on tässä kartta jonka lähetin sihteeristölle. En tiedä, saisimmeko sen näkyville, jotta näette tämän aavikon ylityksen, jota maahanmuuttajat käyttävät paljon. Nyt näyttää pitkään. Reitti meni suoraan Algerin läpi, mutta nyt sitten siellä on reitti blokattu sen myötä. Mennään yhä enemmän Agadesin kautta, Nigerin kautta, Nigerin kautta, joka on aavikon porteilla. sieltä päästään Libyaan ja sieltä sitten Välimeren yli Saharan käytävä kulkee lä- lähinnä nyt Agadesin kautta siellä sadat Saharan tulevat henkilöt päivittäin menevät aavikon läpi tätä reittiä, joka on lähestulkoon tuhat kilometriä. Sitten Sahelin ja Välimeren reitti siellä. Tätä muuttoliikettä tapahtuu myös valtavasti ja siellä reitit muuttuvat. Saharan reitti koostuu useista etapista. Kaikki riippuu tiedosta, on saatu tästä matkasta. Ja paljon riippuu myös siitä, mitä resursseja taloudellisesti tällä henkilöllä on käytössään. Eri reittejä siis käytetään, eri mahdollisuuksia on, mutta lähtökohdin, lähtökohta on, että ei voi olla selvää ajatus sitä, mitä reittejä kukin henkilö käyttää. Tämä välikohde saattaa muuttua loppukohdeksi, vaikka määränpäätä ei olisikaan saavutettu. Tärkeintä on, että tämä älyllinen tai taloudellinen pääoma on saavutettu. Lopuksi EUn varat, jotka on antanut Frontexin käyttöön, jos niitä olisi käytetty sen sijaan koulutukseen tai muuhun pätevöittävän koulutukseen nuorille, niin uskon, että he eivät ylittäisi tällaisin pikkuvenein tai avikon läpi alueita päästäkseen Schengeniin ja eivät olisi kuolleet sadoin tuhansittain Välimerellä ja Saharan automealla. Sitten pitää muistaa myös nämä kalastussopimukset. Niitä pitää tarkastella uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon kalastusta harjoittavien väestöjen tarpeet, jotta voidaan suojella myös näitä kalastuskantoja, jotka harvenevat entisestään. Sitten on nämä pohjois etelä eutasarvoisuudet etelässä maissa naisten ja miesten välille tarvitaan myös enemmän neuvotteluja. Niin kauan kuin rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, niin turhautumista tulee edelleen lä- läsnä ja reaktiivinen maastaluukko liike tulee pysymään hallitsemattomana tästä syystä. Kansalaisjärjestöt, jotka huolehtivat muuttoliikkeestä, heidän pitää tehdä yhteistyötä, jotta voidaan luoda kansainvälistä solidaarisuutta maahanmuuttajien kanssa ja luoda siltoja eikä muureja. Nämä transit-maat vaikuttavat nykyään umpikuilta, vankiloilta pikemminkin kuin että olisivat risteys, kun taas nämä alueet ovat aina olleet tärkeitä reittejä, joissa on ollut paljon maahanmuuttoa. Siellä eri kulttuurit ja muut taustat tulevat yhteen ihmisten liikkuvuuden, liikkuvuuden pitää olla rikkauden lähde, ja en ole mitä pitää löytyä ratkaisuja näihin kysymyksiin, niin kuin Paavi Franciscus sanoi. Hän pohti sitä, että miten voitaisiin tätä, tämä integraatio saamaan keskinäisiksi rikastumisuksi, ja jotta vältettäisiin tämä suortamisen, rasismin, äärinationalismin ja xenofobian mukalaisvihan vaarat. Kiitoksia kovasti huomiostani. Jos on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos, kiitos kovasti Rova Diuf. Me olemme kaikki antoisasti liikuttuneita tästä puheestanne ja viestistänne. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, jotka ovat sitä kysymyksiä ja kommentteja, meillä on toinen vieras täällä paneelissa, joka puhuu ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisten väestöliikkeisiin. Professori Etienne Pige opettaa geografian laitoksella Neuchâtelin yliopistossa Sveitsissä ja olette opiskellut yhteyksiä näiden ilmiöiden välillä ilmastonmuutos ja väestöliikkeet, joten kiitoksia kovasti, että pääsitte paikalle tähän kuulemiseen. Sen pitämättä puheitta annan teille puheenvuoron 15 minuuttia, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti minä halusin aloittaa lainaamalla. Aika vanha lainaus tämä on tuolla Javier Solanalta 2008. Äh, hän on Euroopan unionin korkea edustaja ulkopolitiikan alalla. Ne maat, jotka, joilla on jo huonot sanitaariset olosuhteet, työttömyyttä, sosiaalista syrjäytymistä, ne äh, ovat haavoittuvampia ilmastonmuutoksen seurauksissa ja se saattaa aiheuttaa muuttoliikettä. Viimeinen lause on tärkeä. Euroopan on syytä varautua merkittävään kasvuun muuttoliikepaineissa. Ja tämä lause kaikui monissa korvissa ja se on herättänyt pelkoa yhä enemmän siitä ajatuksesta, että ilmastonmuutoks saattaisi aiheuttaa vielä lisää muuttoliikettä jotka, jota on jo nyt paljon. Ja tässä halutaan vastata kysymykseen, ovatko nämä pelot aiheellisia ja yritän vetää yhteenvetoa kirjallisuudesta, jota on jo aika paljon tästä aiheesta. Tässä näkyy kuvassa julkaisut, tieteelliset julkaisut, jotka liittyvät muuttoliikkeen ja ilmastonmuutoksen väliseen yhteyteen 2007-2008, jolloin äh, tuli tämä lainaus. Äh, siinä on äh, suunnilleen 150 julkaisua vuosittain tästä aiheesta, jota aikaisemmin ei juurikaan käsitelty. Minä ehdottaisin lyhyttä yhteenvetoa tästä aiheesta ja aivan aluksi tunnistamme kolme näkökohtaa ilmastonmuutoksessa. Tässä mm, on tärkeässä osassa kansainvälinen ilmastopaneeli ja se saattaa vaikuttaa aivan suoraan muuttovirtoihin. Trooppisten myrskyjen mm, lisääntyminen, kuivuuden paheneminen kaikilla maailman alueilla ja Tämän lisäksi sitten merenpinnan nousu. Me käymme läpi näitä kolmea näkökohtaa ilmastonmuutoksessa, joista valitettavasti voimme sanoa, että ilmastotutkijat pitävät niitä hyvin mahdollisina muuttoliikkeen aiheuttajina. Mitkä ovat sitten yhteydet maahanmuuttoon? ja muuttoliikkeeseen aloitetaan trooppisista myrskyistä. Ja tässä meillä on viesti ajatellen ähm, äh, kaukomuuttoa. Äh, se on äh, oikeastaan rauhoittava viesti, koska mm, siirtymät myrskyjen takia ne ovat yleensä lyhytaikaisia ja ne suuntautuvat lähelle, koska uhrit ovat köyhiä, eivätkä juurikaan kovin liikkuvaisia etelämaista. Ja on todettu myös, että monissa tapauksissa, joissa tutkimuksia on tehty, ihmiset mahdollisimman nopeasti palaavat jälleen rakentamaan omia kyliään tai alueitaan – jotka ovat tuhoutuneet. Tämän lisäksi on nähty, että ennaltaehkäisy ovat, on aika tehokasta ähm, ja tällä tavoin voidaan välttää liian massiiviset väestönsiirrot. Joten kun katsotaan tätä ensimmäistä, äh, ensimmäistä tekijää, se on vakava kylläkin mutta jos sitä liitetään suoraan muuttovirtoihin, varsinkin kaukomuuttoon, eh, se ei, sillä ei ole välttämättä kovastikaan perustaa tällä hetkellä. Eh, mitä sitten tulee tähän toiseen tekijään, eli kuivuuteen? Eh, siinä asiat ovat monisyisemmät. Siellä on paljon historiaa näistä kuivuuksista Sahelin alueella esimerkiksi on väestö lähtenyt maan pakoon suorastaan, koska maatalous ei enää tuota. Ja silti meidän on syytä miettiä monitahoisesti näitä tutkimuksia, koska toisaalta on osoitettu, että kuivuus aiheuttaa muuttoliikkeen vähenemistä – Malissa esimerkiksi siellä on ollut perinteitä, muuttoliikeperinteitä, eli kuivuus sen sijaan, että se kiihdyttäisi, kiihdyttäisi muuttoliikettä, se on vähentänyt muuttoliikettä ja tässä väestö on joutunut hyvin suuriin ongelmiin ja muuttoliike tuli ikään kuin korvauksena. Tässä näkyy, miten monimutkainen ja monisyinen tämä asia on. Meillä ei olekaan enää pelkästään sellaista muuttoliikettä, joka on kielteinen tekijä, vaan meillä on myös sellaista muuttoliikettä, joka saattaa olla vastaus. Sitä saattaa joskus ilmastonmuutos jarruttaa tai sitten kiihdyttää. Ja sitten lopuksi vielä kuivuudesta meidän on syytä muistaa kyllä, että niiden seuraukset inhimillisessä mittakaavassa se johtaa elintarvikepulaan ja Mattia sen sai tästä Nobelin palkinnon juuri nämä luonnonkatastrofit, jotka aiheuttavat ongelmia. Eli ei ole siis suoraa mekaanista yhteyttä tämän kuivuusilmiön ja muuttovirtojen välillä. Tässä siis tämä toinen ilmastotekijä ja sitten kolmas ilmastotekijä on merenpinnan nousu. Ja tässä meillä tosiaankin on aika pitkälle meneviä ennusteita ja historiaa. 50 senttiä saattaa olla vuosisadassa tämä odotus. 50 senttiä vaikuttaa ehkä vähäiseltä, mutta silti erosion myötä ja muiden, ilma, muiden tekijöiden myötä mm, niin, että pohjavedet kärsivät suolapitoisuudesta, saattavat aiheuttaa muuttoliikettä. Tässä on kartta, josta näkyy parikin seikkaa. Ensinnäkin, millä korkeudella väestö elää. Tässä on tietoa myös siitä, miten paljon väestöä näillä alueilla asuu. Tässä näkyvät ne, jotka asuvat 10 ähm, metriä merenpinnan alapuolella ja 600 äh, miljoonaa henkeä on tässä tilanteessa ja äh, koko maailman mittakaavassa pitää miettiä tätä asiaa. Kyseessä on varsinkin Kaakkois-Aasia ja sitten äh, Afrikka, Niilin suistoalueet ja Mississippin alueet – samoin äh, tietyt eteläisen Amerikan alueet 10 metriä aikaisemmin puhuin 50 sentistä. Äh, jälleen kerran, kun katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, äh, silloin tämä on merkittävä uhka näille väestönosille. Ja tässä on sellaisia väestönosia, jotka joutuvat muuttamaan esimerkiksi, jos koko koko saari joutuu meren peittoon. Se ei ole sama juttu kuin tulisi myrsky, koska silloin ei pystytä enää saarelle ehkä palaamaan. Pitkällä aikavälillä kaikista eniten vaikuttaa siis maamuuttoliikkeeseen merenpinnan nousu. Mutta ei, nyt on todettava vielä kerran, että nämä äh, muuttoliikkeet, joita tästä aiheuttuvat, ne ovat äh, lyhyitä, äh, lyhyen mittakaavan muutoksia. Yleensä väestö siirtyy joskus vain noin muutama sata metriä tai kilometrejä. Silti nämä seuraukset saattavat olla traagisia mutta tämä suhteuttaa jälleen kerran sitä ajatusta, että lähdettäisiin kovin pitkälle muuttamaan ja tämä lisäisi jo nykyisiä muuttovirtoja esimerkiksi Euroopan maissa. Tämän prosessin hitaus mahdollistaa joissakin tapauksissa sopeuttamisen ja hyvä esimerkki tästä tuolla kartassa esimerkiksi Alankomaat näkyivät. Alankomaat, niin kuin nimikin sanoo, on tosiaankin teoreettisesti tällaisen merenpinnan nousun uhan alainen, mutta siellä on varauduttu jo merkittävästi pitkän aikaa ja tehokkaasti on torjuttu tätä merenpinnan nousua. Bangladesh on myös etulinjassa niiden joukossa, jotka jo mainitsin. Ja eh, siellä on kuitenkin vaikea saada aikaan sellaisia rahasummia, joita tarvittaisiin, että torjuttaisiin merenpinnan nousua. Eli eh, kyse on nimenomaan investoinneista ja eh, tässä ei ole siis mitään mekaanista mm, yhteyttä mm, muuttoliikkeen ja ilmastonmuutoksen välillä – ja sitten johtopäätös tästä on se, että sadat miljoonat ihmiset ovat maailmanlaajuisesti uhanalaisia. Tämä on vakava tilanne, mutta sen sijaan väestön siirtyminen ilmastonmuutoksen johdosta kovinkaan kauas riippuu poliittisista tekijöistä ja joissakin tapauksissa muutto saattaa olla tietynlainen vastaus ja sopeutuminen tähän ilmastonmuutoksen haasteeseen. Jos siirtoa on, väestön siirtoa on yleensä se on lyhytaikaista ja suuntautuu lähelle ja tässä mainitsin tämän Javier Solanan lainauksen, ilmastonmuutoksen ei pitäisi lisätä muuttoliikkeen pelkoa, vaan siinä pitäisi yhä vain enemmän olla huolissaan muuttajien kohtalosta. Mitä tämä sitten tarkoittaa aivan konkreettisesti Eurooppaa ajatellen? Se tarkoittaa sitä, että haasteet, joista nyt puhuttiin, ne eivät välttämättä liity turvapaikkoihin. Ne liittyvät ehkä ennemminkin kehityskysymyksiin ja siihen, että annetaan humanitaarista apua, reagoidaan silloin, kun tulee tällaisia luonnonilmiöitä maihin, joilla ei ole mahdollisuuksia auttaa tilanteessa. Ja sitten kun väestöä joutuu lähtemään näistä ilmastosyistä. Silloin on tärkeää antaa tukea näille, koska tosiaan nämä ovat ensimmäiset uhrit. Ennemminkin muuttoliike tapahtuu sisäisesti ja tukea tulee antaa. Ja vielä kerran toistan tämän tekijän muuttoliike ja ei ilmasto ilmastonmuutos tästä yhteydestä pitää oppia lisää ja pitää myös pitää tämä mielessä, mutta muuttoliike on ainoastaan yksi tekijä, johon pitää vastata ilmastonmuutoskysymyksissä jatkossa. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos professori Pige tänne. Nyt otetaan puheenvuoroja edustajilta ja vierailta. Voit esittää kysymyksiä ja kommentteja. Olemme panelisteille noin 15 minuuttia yhteensä. Aika on, jos meillä on liikaa myöhässä. Sieltä olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Mietin tässä tätä viimeistä puheenvuoroa ilmastonmuutoksesta sellaisenaan, että se ei sinänsä ajaa ihmisiä pois kodeistaan, ainakaan kauas, ainakaan tänne. Mutta sitten on ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotka aiheuttavat muita ongelmia. Eli vaikka ilmastonmuutos suoranaisesti ei ehkä saa ihmisiä siirtymään niin kauas, niin ilmastonmuutos mahdollisesti aiheuttaa köyhyyttä, konflikteja ja muita ongelmia, jotka johtavat siihen, että ihmiset joutuvat joka tapauksessa lähtemään kodeistaan. Eli tämäkin mielestäni kyllä täytyisi muistaa. Kävin Malissa pari vuotta sitten ja kävimme ähm, ruotsalaisessa yhteistyöhankkeessa. Kyse oli juuri vedestä ja siitä, että sopeututtaisiin ilmastonmuutokseen. Ja me olemme kovasti ponnistelleet työskennelläksemme – muutoksen puolesta, että me odota siihen asti, että on jo liian myöhäistä. Eli mitä tahansa voimmekaan tehdä kentällä, ei vain kauniita sanoja ja lupauksia rahoista, vaan näitä käytännön hankkeita. Eivät suuret hankkeet aina ole parhaita on mahdollisuus tehdä monia, toteuttaa monia pieniä hankkeita näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kiitos. Mr. Görens. Edustaja Görens. Oui, merci, eh, Eli. Kiitos. Eli meillä on kysymys eh, vierailemme Diuffille ja myös toiselle puhujalle, jonka nimeä en näe. En nyt halua sanoa väärin. Herra asiantuntija, olkoon nimeni. Kutsua pigeeksi, mutta asiantuntija käy hyvin. Hyvä on. Kiitos, että autoitte minua tässä esityksessä Rouva Diu sitten Paavi Franciskukseen. Haluaisin kiinnittää huomionne toiseen asiaan, joka liittyy Franciskukseen asiaan, joka hän sanoi. Hän sanoi, että syntyvyys on hänelle ongelma. Hänelle nainen ei saa synnyttää yli kahta tai kolmea lasta. Siteeraan nyt häntä, Paavia. Hän sanoi, ettei voida isäntyä kuten jänikset, kaniinit. Hänhän on korkein auktoriteetti siinä kirkossa, että on hyvin yllättävää häneltä. Huomataan myös, että Euroopassa on ollut paljon väestöliikkeitä, kun syntyvyys oli hyvin korkealla. Syntyvyys, onko se maassanne edelleen tabuaihe vai pitääkö sitä käsitellä? Mikä on naisten reaktio tähän tilanteeseen? Naiset hyväksyvätkö he synnyttää 7-8 lasta? 8 taitaa olla keskiarvo Nigerissä, Senegalissa taitaa olla siitä vielä enemmänkin. Jos ajatellaan naisten synnyttämää lasten määrää, haluaisin kuulla kantanne tähän asiaan ja pohtia sitä, miten Eurooppa sen yhteistyöpolitiikka, tai siis poli- yhteistyö, kehitysyhteistyöpolitiikka voisi olla hyväksi tässä muassa yhteistyössä YK on kanssa, jotta otettaisiin käyttöön politiikka, joka ottaa halukkaita naisia perhesuunnitteluun. Toinen kysymys teille. Eikö ole teidän tuottavuus näissä maissa? Puhuitte kuivuudesta, joka saattaa vaikuttaa kumpaankin suuntaan vain. Eli saattaa haittaa väestöliikettä tai hidastaa sitä, koska ihmiset, jotka haluavat lähteä maastaan, heillä on tarpeeksi resursseja, kun tarkastelen esimerkiksi maataloustuotantoa Sahelissa, millä sanotaan, että maataloustuotanto per henkilö on sama ollut 30 vuotta meidän puoleltamme. Ei mainita sitä, että maataloustuotanto on moninkertaistunut kolmella ja 30 vuoden aikana näiden maiden väestökin on kolminkertaistunut, joten ei voida sanoa, että tämä lopputulos on nolla. Tämä on hyvin pinnallinen analyysi. Siltä vo- voitaisiin sanoa, että jos tätä maataloustuotantoa ja tuottavuutta, niin siellä ei tapahtuu, mutta kun huomataan toisaalta, että kun on sama määrä henkilöitä tuotetaan kolme kertaa enemmän, niin en pidä sanoa, että on ollut oltu paikallaan tässä edistystä, Tämä on jäänyt sanomatta ja tässäkin syntyvyys, voimakas syntyvyys, joka aiheuttaa ongelmia. Oletteko sitä mieltä, että, no siis kysymys vain, että mitä odotatte EUlta? Millaista politiikkaa odotatte komissiolta? Mitä odotatte Euroopasta kehitysrahastolta, jotta se toisi vastauksia näihin kaikkiin kysymyksiin? If there are no other... Jos ei ole muita kysymyksiä, annan puheenvuoron suoraan vieraillemme, jotta he voivat vastata. Haluatteko aloittaa? Olkaa hyvä. Oui, euh, merci monsieur. Eh, kiitoksia, hyvä herra. Mitä tulee eh, perhesuunnitteluohjelmaan, eh, varsinkin Senegalissa, mutta muuallakin Afrikassa, me olemme perinteisiä yhteisöjä, patriarkaalisia, mutta myös polygaamisia ja polygamia. Eh, se on eh, taloudellinen kysymys. Eh, meidän tekemämme työ siinä tarvitaan merkittävästi työvoimaa ja meillä on toimia maataloudessa ja sitten kalastusta myös. Mitä enemmän on väestöä, sitä helpompaa on järkisesti ja sosiaalisesti, mutta nyt kun on ilmastonmuutostekijöitä, ja se on aiheuttanut turvattomuutta väestössä. Ja tämä on yksi tekijä, minkä tähden lähtevät nuoret työn perään – ja eh, tällä tavoin eh, perhesuunnittelupolitiikka. Eh, me olemme vasta alkuvaiheessa tässä. Otamme huomioon nämä tekijät minkälaisia vaikutuksia saattaa naisille olla sillä, että ei ole mahdollisuutta perhesuunnitteluun. Minä olen nainen itse ja minä itse tulen kahdeksan lapsisesta perheestä. Minä isälläni oli kolme vaimoa. Eli meillä oli äh, yli 20 henkeä perheessä. Äh, kyse oli äh, maataloudesta tai sitten kalastuksesta äh, tai jalostuksesta. Äh, mutta äh, vuosien myötä kalastussopimukset ovat tulleet voimeen, ei voida enää kilpailu eurooppalaisten kanssa. Niinpä kuivuuden takia ei ole enää, e, ei ole enää minkälaista maanviljelyä. Me olemme joutuneet käyttämään perhesuunnittelua, jotta voidaan vähentää väestöä. Ja tällä tavoin olemme aloittaneet äh, perhepolitiikan äh, käyttöönoton äh, ja näin. Yhdessä perheessä pitäisi olla vain kaksi lasta, jotta he saavat koulutuksen ja terveydenhoidon ja ammatillisen koulutuksen. Ja tähän tarvitaan tosiaan riittäviä välineitä myös perhesuunnitteluun meidän yhteisöissämme. Peut-être pour revenir sur euh, la... Palatakseni ehkäpä ensimmäiseen kysymykseen näistä yhteyksistä, niin en käsitellyt tätä kysymystä, kuten sanoitte, se on äärimmäisen monimutkainen. Tässä on hyvin tärkeää. Satellaan Darfurin kriisiä, silloin Moon silloin puhui ilmaston vaikutuksista väkivaltaan. Siitä lähtien on ollut paljon tutkimustyötä joka on ollut hyvin ristiriitaista, jossa on yritetty luoda yhteyttä histori- muut, ilmaston historiallisen muutoksen ja väkivallan, kehityksen ja konfliktien välillä, joten yhteys on olemassa Saltanan konflikteihin. Tämä epäsuora yhteys on selvä. Syyriankin osalta viime aikoina on tutkimusta nostanut, että kuivuuskaudet ovat varmastikin olleet tässä mukana. Minun halusin siis sanoa, että on näitä tekijöitä, jotka kasaantuvat tässä. Se on osoitettu aamullakin jo, että ne luovat konflikteja ja väestöliikkeitä niiden myötä. Ympäristön näkökulma, ilmastopuoli harvoin on dominantti tekijä ja ehkä se ole toivon merkki, no se ilmastonmuutos lisää, tuo lisää vaikeuksia, mutta samalla se on merkki siitä, että jos vastataan siihen kunnollisesti, onnistutaan vastaamaan poliittisiin haasteisiin, niin sitten tietyllä tapaa voidaan torjua tehokkaasti ilmastonmuutoksen seurauksia vastaan. Ja sitä puhuittekin, kun mainitsit tämä kehityspolitiikat, nehän niin pitää ottaa huomioon ehdottomasti ilmastonmuutos. Valitettavasti se hankaloittaa asioita entisestään ja niiden pitää kuitenkin ottaa huomioon se. Argumentti oli siis vain sanoa, että väestöliike ei ole suoraa seurausta siitä, vaan kehityksen myötä ja laajemman kontekstin myötä pitää vastata tähän mahdolliseen yhteyteen, joka on väestöliikkeiden ja ilmastonmuutoksen välillä. You want the floor, Mr. Haluatteko puheenvuoron, Edustaja Görens, halusitte myös minun vastaukseni kysymykseen liittyy tähän syntyvyyteen vai? Haluaisin vielä esittää toisen kysymyksen, jos sopii. Noin kymmenen vuotta sitten Sahelin ja Länsi-Afrikan klubi teki tutkimuksen tämän alueen muuttoliikkeestä ja annan vain yhteenvedon tästä tutkimuksesta. Siinä sanottiin, että 90 prosenttia eh, muuttoliikkeestä oli tämän alueen sisäistä Burkina Fasosta Maliin eh, ja näin edelleen. Eli se oli tämän alueen sisäistä. 10 prosenttia väestä muuttajista yrittävät lähteä Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, 5 prosenttia Eurooppaan, 5 Yhdysvaltoihin. Ja näiden ihmisten profiili. He olivat miehiä, nuoria miehiä. Koulutustaso oli ylioppilastasoa tai vähän korkeampi. He ovat kaikista koulutetuimpia, jotka haluavat lähteä tältä alueelta. En tiedä, onko tästä tuoreempia tuloksia, mutta se paljastaa paljon sitä niiden ihmisten profiilia, jotka haluavat alueelta lähteä Kysyisin teidän arviotanne tästä asiasta ja myöskin teidän arviotanne poliittista näkemystänne. Onko Eurooppa mm, maahanmuuttopolitiikassaan riittävän tietoinen näistä ilmiöistä ja tekijöistä? Merci. Alors, je vais... Kiitos. Palaan ehkä tähän kysymyksen ensimmäisen osan lyhyesti. Eli nämä tuottavuusreservit. On täysin selvää, että väestömäärän lisääntyminen estää tai pilottelee näitä kehityksen suuntauksia, mutta tästä näkökulmasta katsottuna kysymys kuuluu, että josko syntyvyyden lasku on ensimmäinen ehto kehitykselle vai aiheuttaa kehitys syntyvyyden laskua. Ja huomataan, että usein on niin, että se on tämä toinen näkökulma, joka pitää vaikka tästä katsottuna. No, mainitsitte Nigerin, se pitää paikkansa, siellä syntyvyys on elämäisen korkealla tasolla. Ja sitten muita naapurimaita useita, Pohjois-Afrikassa muassa, jossa valtavasti syntyvyys on laskunut, joten tästä näkökulmasta katsottuna voidaan sanoa, että kehityspolitiikkojen pitää integroida tämä demografinen aspekti ja perhesuunnittelu on tärkeää totta kai, mutta loppujen lopuksi pitää ajatella asioita laajemmalti kehityksen kannalta, ja se tulee laskemaan syntyvyyttä loppujen lopuksi ja siihen, että hyvinvointi lisääntyy yleisesti. Se oli ensimmäinen aihe, sitten toinen aihe. Kyllä, olette oikeassa, kun korostatte sitä, että joskus kehityspolitiikat eivät huomioon sitä, että henkilöt usein paremman koulutetut sellaiset liikkuvat enemmän kuin vähemmän koulutetut, ja tämän seurauksena kehitys, muussa väestöliikkeen kehitys saattaa lisätä ilmiötä itsessään, ja tämä on tunnettua tutkimuksessa, että yhteys väestöliikkeiden ja kehityksen välillä on positiivinen yhteys, eli maa, joka kehittyy, lähettää yhä enemmän ihmisiä liikkeelle, mutta onko tämä huono asia tosiasiassa? Ei välttämättä, jos otetaan huomioon, että muuttoliikkeet kiihdyttävät kehitystä. Näiden varojen siirtojen myötä kehitys saattaa parantaa tilannetta. Ja tästä kokomusta pitää nyt sitten näitä sitä että kun käytetään kehitysapuvaroja, niin sillä maastamuutto vähentyy mekaanisesti. No, pitkällä aikavälillä on paras keino tämä, jos halutaan välttää nämä toivottomat väestöliikkeen muodot, muodot, jotka ovat vähemmän tuottavia, joita näkyy kun kehitystä ei ole. Mielestäni tämä suhde, no se on monimutkainen, mutta se nyt pitäisi sanoa tarkoittamatta, että kehityspolitiikka itsessään voisi olla kontraproduktiivissa suhteessa väestöliikkeeseen. Kyse on myös ajallisesta aspektista. Thanks a lot, thanks a lot. Kiitos, kiitos äh, molemmille panelisteille vastauksistanne, esityksistänne, koska olemme viisi minuuttia etuajassa. Haluaisin kuitenkin päättää paneelimme muutaman poliittiseen huomautuksen omalla kielelläni italiaksi, jos sopii. Kiitos. Kovasti haluaisin kiittää teitä molempia lämpimästi, sillä olette ottanut esille hyvin tärkeitä asioita molemmat. Ehdotitte, että muutetaan ajattelutapaamme ja eurooppalaisen vastauksen puute on asioita voidaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Mistä puhummekin nyt tänään lyhyellä aikavälillä, on ollut positiivisia uutisia – jos ajatellaan sitä, että lisätään tutkimustyötä ja pelastustyötä merellä keskipitkällä aikavälillä, meidän pitää työstää näitä kysymyksiä live-valiokunnassa. Aloimme tarkastelemaan sitä, että uudistetaan Dublinin järjestelmää ja niiden siirtoja, jotka ovat vielä lähteneet ja pyrkineet varmistamaan, että luomme ne rakenteet, jotka ovat tarpeen kentällä. Lisäksi pitäisi varmistaa parlamenttina – se, että on laillisia maahanmuuton reittejä, että ihmiset eivät joudu sakoittajien käsiin. Pitkällä kävelyllä tosin molemmat mainitsitte tämän. Professori Piike sanoi, että niin puhutaan siitä, että kehitys voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen kehittyvissä maissa. Ja Diufkin mainitsi Frontexin ja monia muita aiheita, jotka ovat tärkeitä, kuten naisten rooli ja kalastusopimusten rooli Mielestäni se johtaa tärkeisiin kysymyksiin, jos ajatellaan kehityspolitiikkaa, joita käsiteltiin eilenkin. Eli tarvitaan politiikkojen johdonmukaisuutta sisäisesti ja ulkoisesti, sillä ne ovat yhteydessä toisiinsa, joten pitää paikkansa, että tarvitaan kehityspolitiikkaa, joka on johdonmukaista maahanmuuttopolitiikan kanssa, niin ne pitäisi olla toisiaan vastaan. Eli pitää katsoa eteenpäin ja tehdä yhteistyötä. Ja tämä liittyy toisaalta myös kauppaan, kauppasopimukset, kalastussopimukset, ja myöskin verosopimukset. Olin esittelijänä näissä verovälttely- ja veropetuskysymyksissä. Nämä kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja minusta paneelikeskustelut teki nämä asiat hyvin selväksi. Haluaisin kiittää teitä vielä kerran. Nyt pyytäisin edustaja Ignacio Corrao tähän kolmanteen paneelin juontajaksi. Totta kai Pyytäisin myös kolmannen paneelin puhujia tulemaan ylös tänne puhekorokkeelle. Kiitos. Merci beaucoup. Okei, okay. so good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta kollegoille. Kiitos, että tulitte tänne paikalle. Me aloitamme tämän kolmannen paneelikeskustelun, jossa puhutaan perimmäisistä syistä ja nykytilanteesta ja mitä tehtävissä. Haluaisimme tosiaan näistä asioista keskustella. Euroopan unionilla on edessään suurin ma- maahanmuuttokriisi toisen maailmansodan jälkeen. Meidän täytyy nähdä tämä nyt suuremmassa kontekstissa, mitä näkyy muuallakin maailmassa. Näin suurta kriisiä ei ole aikaisemmin ollut. Kyse on konflikteista ja vainosta Euroopan naapurimaissa. Syyriassa, Irakissa oleva konflikti eh, ja köyhyys se eh, leimaa paljolti Afrikkaa ja saa aikaan sen, että miljoonat ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan eh, Euroopan unioniin myös. Maahanmuuttovirrat ovat nousseet 2014 merkittävästi pääasiassa keski, eh, keskivälimeren reittiä. Ja nyt on tilanne huonontunut. Nyt meillä on hyvin hajanainen maahanmuuttaja populaatio ja silloin äh, väkeä on varsinkin Syyriasta, Irakista, Afganistanista. 90 äh, prosenttia niistä, jotka käyttävät Itä-Välimeren reittiä, ovat äh, näistä yhdestä, yhdestä näistä kolmesta maista. Afganistanissa on edelleen väkivaltaisuutta. Libyassa esimerkiksi on ongelmia ja miljoonat yrittäjät yrittävät paeta tuolta sodan jaloista ja konflikteista. Samaan aikaan tuhannet äh, talouspakolaiset hakevat parempaa elämää. Mitä tulee Eritrean pakolaisiin, äh, he ovat toiseksi suurin ryhmä äh, hakijoissa syyrialaisten jälkeen. Ja Eritreassa ei ole kuitenkaan konfliktia. Tämä pieni pieni valtio, sieltä väestö pakenee sen tähden, että siellä on totalitaarinen hallinto. Ja tässä on puhuttu nimenomaan rajapolitiikasta ja Schengenin avoimuudesta. Noin suuri määrä ihmisiä eri taustoista on lähtenyt liikkeelle ja tämä on hyvin hankala ajatellen näiden ihmisten turvallisuutta myös. Näin äh, haluamme pyytää yhteistä maahanmuutto- äh, turvapaikkapolitiikkaa Eurooppaan. Ja Eurooppa ei ole vielä löytänyt käytännön ratkaisuja, joiden avulla voidaan näihin ongelmiin puuttua. Äh, Syyriassa ja Irakissa on edelleen sota meneillään. Afrikassa väki on epätoivoista ja hakee parempaa elämää nyt ähm, köyhyyden torjunta Afrikassa esimerkiksi ähm, se pyrkisi siihen, että äh, on vähemmän muuttovirtoja ja näin ei voisi myöskään äh, islamilainen valtio hyökätä muihin tämän alueen maihin. Ja nyt meillä on nähtävissä paljon sellaisia ohjelmia, jotka edistävät edistävät Afrikan maissa kehitystä, esimerkiksi Saharan sahelin alueella ja näin halutaan puuttua myös kansainväliseen terrorismiin ja ulkomaalaistaistelijoihin rekrytoitiin. Nyt on tärkeää tehdä yhteistyötä myös Marokon kanssa ja tällä tavoin voidaan helpottaa poliittista taloudellista kehitystä alueella yksi niistä syistä, minkä tähden ihmiset lähtevät muuttamaan köyhyys, konfliktit, sosiaaliset paineet ja myös maahan liittyvät syyt. Tämä on prosessi, jota on nähtävissä kaikkialla maailmassa. Silloin kun vaaditaan esimerkiksi Kongossa maalueita, siinä on kielteinen vaikutus näille alueille. Se aiheuttaa ongelmia niille alueille, joissa ei enää pystytä elinkeinoja ylläpitämään paikallisesti. Ja nälkä on näillä alueilla lisääntynyt myös, myös köyhyys. Köyhyys on sen lisäksi ongelma. Lisäksi on paljon alueita, joissa, joilla eivät perheet pysty ruokimaan itseään. Ja tämän lisäksi kun tietyt maat kaivavat kaivannaisia ja sitten joudutaan helposti kärsimään myös sen seurauksista myrkyllisessä maassa ja vedessä ja alueilla, joissa ei ole viety vielä siirtomaa hallinnon siirtymää loppuun saakka, saattaa syntyä ongelmia ja köyhyyttä ja nämä liittyvät myös monikansallisiin yhtiöihin. Muut tekijät, jotka liittyvät näihin maihin, kehitysmaihin nimenomaan, monet maat luottavat siihen, että saavat maahanmuutto työvoimaa ja silloin näitä ihmisiä helposti käytetään hyväksi meidän täytyy katsoa kansainvälistä kehitystä ja erilaisia haasteita, joita on lähettävissä ja vastaanottavissa maissa. Nyt ensimmäisessä kahdessa paneelissa on kuultu maahanmuutosta, muuttoliikkeestä ja myös siitä, millainen yhteys on ilmastonmuutoksella ja maahanmuutolla. Saimme kuulla myös naiselta, joka on menettänyt poikansa. Nyt aiomme kuulla perimmäisistä syistä, jotka liittyvät muuttoliikkeeseen ja äh, meillä äh, on nyt äh, vieraat, jotka haluaisin toivottaa tervetulleeksi nämä asiantuntijat. Jacques Lenon, hän on alueellinen asiantuntija maaha, työperäisessä maahanmuutossa ja kehityksessä. Hän on IOMstä täältä Brysselistä. Sitten vieraanamme on Anna Knoll. Hän toimii Euroopan kehityspoliittisen järjestön ECDPM riveissä. Ja nyt annan ensimmäiselle puhe, puhujalle puheenvuoron Sertui Lanoa. Kymmenen minuuttia korkeintaan, olkaapa hyvä. Äh, Teen parhaani. Ensinnäkin suuret kiitokset kutsusta keskustelemaan kehitysmaiden siirtolaisuuden perimmäisistä syistä. Niin kuin tässä minut esiteltiin, toimin nykyään Brysselissä, mutta aiemmin Dakarissa, Abuja, Kambalassa, eli Afrikan eri maissa. Ja olen omin silmin nähnyt nämä syyt, jotka ajavat nuoret maahan muuttajiksi lähtemään kodeistaan. Nämä kaksi aiempaa paneelia olivat hyvin mielenkiintoiset. Ehkä kommentoisin lyhyesti niitä tässä Euroopan unionin on viime aikoina tullut koko joukko siirtolaisia, mutta meidän tulee muistaa, että suurin osa maahanmuuttajista jää omalle alueelleen, ei suinkaan pyri Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Sama koskee tosiaan maan sisäisiä pakolaisia ja alueelle jääviä pakolaisia. Tunnustamme yleisesti ottaen, että maahanmuutto, jos se järjestetään, järjestellään hyvin, voi olla erittäin myönteinen asia niin lähtömaille kuin isäntämaillekin. Pyytäisin tämän pitämään mielessä tämänkin keskustelun aikana. Kun katsotaan näitä nykyisiä siirtolaisvirtoja Eurooppaan, voimme nähdä, että nämä ovat sekavirtoja. Osa on pakolaisia, osa on taloudellisia maahanmuuttajia, jotka pakenevat köyhyyttä. Useimmat tulevat Lähi-idästä, jotkut Länsi-Afrikasta, Keski-Afrikasta. Kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Yhtäältä meidän on pelastettava henkiä, mutta toisaalta pohdittava, miten puuttua maahanmuuton syihin. Haluaisin näyttää teille lyhyen videon Gaanasta, Dakrasta, Eh, France 24 eh, TV-kanavan kanssa yhteistyössä tämän teimme tämän filmin. Ja tässä nuoret kertovat, mikä heitä ajaa, miksi he haluavat eh, Eurooppaan. Pyytäisin nyt käynnistämään filmi. The migrants' boat had just run aground off the Greek island of Rhodes. A near miss were dozens, but it's unclear how many could still be missing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 Well, I think... Kun tämän videon katsoo, no saa aika hyvän äh, käsityksen siitä, mikä näitä nuoria ajaa Eurooppaan. Tietenkin ensinnäkin äh, hyvin kapeat mahdollisuudet äh, kotipuolessa. Afrikkahan on maailman nuorin maan osa. 20 vuoden kuluttua todennäköisesti nuoria on kaksinkertainen määrä tähän, menne, tähän verrattuna. Nytkin heitä on 20 miljoonaa. Eli siis mahdollisuudet ovat rajalliset, myöskään koulutusmahdollisuuksia ei oikeastaan ole, eivätkä ne ole yhteen sopivia työmarkkinoiden kanssa, joten perimmäisiin syihin puuttumisen osalta varmasti tulisi saada aikaan paremmat koulutusmahdollisuudet nuorille. Näin tätä siirtolaisuutta saataisiin vähenemään. Monet näistä nuorista mm, eivät itse asiassa tiedä, minkälaiset olosuhteet matkalla ja Euroopassa heitä odottavat. Usein ihmisiin vaikuttavat, vaikkapa, vaikuttaa vaikka se, että miten Eurooppaan päässeet henkilöt lähettävät kotiin rahaa. Ihmiset joutuvat täällä ehkä elättämään itsensä laittomin keinoin, mutta he kuitenkin onnistuvat lähettämään kotiin rahaa ja lähettävät sinne kauniita kuvia elämästään ja näin yhä useammat haluavat tänne saapua. Ja näin ollen, kun joku pohtii laitonta maahanmuuttoa ja on onnistunut keräämään tarjottavan rahasumman kokoon, jotta voi maksaa salakuljettajille, niin kyllä tällainen ihan tiedottaminen, valistaminen, sille olisi ehdottomasti tilaa ja varmaan kannattaisi katsoa, että mikä on toiminut, minkälainen viesti on saatu välittymään, koska yleensähän he saavat sitä tietoa sitten siinä vaiheessa, kun ovat jo matkalla. Useimmat esimerkiksi Länsi-Afrikasta matkallaan Eurooppaan saavat sitten vaikka Pakrassa tietoa, mutta sitten he ovat jo lähteneet kotoaan ja olisi parempi valistaa heitä tästä tilanteesta mm, ennen kuin he ovat edes päättäneet että se varmasti lähtee. Sitten haluaisin vielä mainita sen, että laillisten mahdollisuuksien puute on suuri ongelma. Puhumme paljon näistä työntövaikutuksista, mutta myös vetovaikutus. Kyllähän Euroopan väestö ikääntyy. Eurostat on osoittanut tutkimuksessaan, että Euroopan unionin työmarkkinoille on tulossa itse asiassa työvoimapulaa. Ja nämä ihmiset löytävät kyllä sitten Euroopassa sosiaalisten verkostojensa kautta työskentelymahdollisuuksia, joten kyllä Euroopan unionin tulisi pohtia kehitysohjelmiensa puitteissa järjestäytynyttä ää, työperäistä maahanmuuttoa ja sen helpottamista. Kiitos oikein paljon ää, siitä, että sain tulla puhumaan teille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Rova Lanolle tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron meidän toiselle puhujavieraallemme, Rova Knoll. Olkaa hyvä. Thank you for... Kiitoksia kovasti kutsusta tänne julkisen kuulemisen, jossa puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Haluaisin myös aloittaa huomatuksella, jota on jo mainittu, mutta lienee tärkeää kun tätä kokeskustelua. Yksi haasteista liittyy tähän määritelmään, perimmäiset syyt, muuttoliikeseissä. Tässähän on hyvin monimutkainen tilanne käsillä kaiken kaikkiaan. Ja usein ei selvää, että missä tähän viitataan, on no, tähän kenessä Kuten kuulimme, on useita eri tekijöitä, konfliktit, ilmastonmuutos muutos ja eivät muut Tämä käsite myös yleisestikin kuvaa muuttoliikettä asiaksi, joka on asioita ei haluta, jota pitää pysäyttää. Se osoittaa tällaiseen kosittavasta väestöliikkeen hallinnointia sen että se vahvistaisi kestävää kehitystä ja myös muuttoliikesiirtymät saavat siirtyä siihen, kuten kuulimme. Saattaa olla jopa niin, että tämä johtaa maasta liikkeeseen muillakin tavoin. Totta kai kaikki on samaa mieltä siitä, että tässä on pohjalla eri haasteita, jotka liittyvät muun muassa siihen, että laillisia reittejä helpotetaan. Tähän pitää puuttua. Haluamme luoda parempia elinolosuhteita, mutta paljon kovaa näyttöä siitä, että on hyödyllisiä yhteyksiä muuttoliikkeen ja kehityksen välillä, joten minä käsittelen tässä lähtökohtaa siten, että hallinnoidaan paremmin väestöliikkeitä ja että se toimii kehityksen puolesta sen sijaan, että olisi käsite siitä, että pyritään vain pysäyttämään nämä virrat. Puhun nyt hieman näistä painopisteistä EU-näkökulmasta, miten vastata näihin haasteisiin osittain. En, varm- en varmastikaan kymmenessä eri kattavasti. No. Jos nyt aloitetaan näistä siir- siirtymisistä, pakkosiirroista, kasvista suojelusta sun muista, kuten olemme kuulleet aikaisemmin, meidän pitääkin kiinnittää paremmin huomiota tähän tilanteeseen kehittyvissä maissa – jossa on paljon pakolaisia. Meidän pitää löytää parempia tapoja tukea heitä ja yhteisöjä, joissa ihmiset etsivät suojaa. Viimeisten vuosien aikana on nähty Syyriassa, mutta myös muissakin Afrikan maissa kriisejä, jotka ovat saaneet ihmisiä liikkeelle paljon. Ja tiedämme 9-10 pakolaista, 26 prosenttia siis suunnilleen tulee alueelta, joita pidetään taloudellisesti vähemmän kehittyneinä, ja neljäs osa kaikkien vähiten kehittyneistä maista. Ja useimmat turvapaikanhakijat pysyvät siis alueella. He ensin ylittävät rajan naapurimaahan. Sitä nähdään muussa Syyrian yhteydessä, Liban, Libanonia ja Turkkiin. Siellä on eniten, eniten pakolaisia, paljon enemmän kuin Euroopassa. Afrikassa Etiopialla on eniten pakolaisia. Meidän pitää muistaa, että resurssithan ovat jo kovan paineen alla näissä maissa, joissa eniten pakolaisia on. Samalla monetääriset järjestelmät ovat alirahoitettuja, pakolaisleirit epäonnistuvat tarjoamaan pitkän aikavälin vaihtoehtoja näille ihmisille. Olosuhteet näissä isäntäyhteisöissä, joissa siis on paljon pakolaisia, usein ovat tilanteessa, että peruspalveluja ei ole saatavilla ja parempien olosuhteiden luominen on hankalaa. Tämä on nyt sitten tullut perimmäisen syyksi muuttoliikkeelle kohti Eurooppaa, erityisesti siksi, että Syyrian yhteydessä on nähty, että tämä on niin pitkittynyt konflikti ja ihmiset sitten jossakin kohtaa vietettyjen muutaman vuoden naapurimaassa – siirtyvät eteenpäin etsien parempaa elämää. Mitä painopisteitä siis on? Tähän liittyen No yksi asia, josta olemme kuulleet jo, että pitää investoida lisää globaalisti. Globaalin suojelujärjestelmien jakaa vastuita paremmin globaalisti. Siihen kuuluu, tuetaan näitä maita, joissa on paljon pakolaisia, ja myös laillisia reittejä pitää pohtia. Humanitaariset viisumit muun muassa ja ensimmäinen paneeli puhuja puhui YK yleissopimuksesta. Ja pitää myös lisätä rahaa, jolla tuetaan näitä eri maita, jotta voivat tarjota peruspalveluita ensinnäkin. Muutama päivä sitten Lontoossa syrjäkonferenssi. Se oli menestyksekäs osittain. Lisää varoja on suunniteltu lähetettävän naapurimaihin, EUn alueellinen hätärahasto, Syyria kriisissä on perustettu kokonaislukutalta 560 miljoonaa, mutta 500 miljoonaa tulee siis komissiota. Ja nämä ilmoitetut sitoumukset, tai siis tämä aiottu, tämä toinen puoli 500 miljoonaa, joka pitäisi olla jäsenvaltiota, se ei nyt ole täyttymässä, mutta nämä varat siis, ne kattavat perustarpeet, tai kattaisivat, mutta pitää korostaa tätä pitempää aikaväliä, kun ajatellaan toimentuloa ja kotoutumista, jota näissä yhteydessä tarvitaan. Haluaisin myös mainita yhden asian, joka on hyvin tärkeä, erityisesti joka liittyy humanitaariseen tukeen, eli että se pitää tehdä konfliktin luonne huomioon tämä nähty Jordanissa ja Libanonissa siellä pakolaiset päätyvät köyhille alueille, kaupunkeihin, joissa tuki pelkästään pakolaisille herättää närää paikallisasukkaissa, sillä he saattavat myös kokea, että heillä ei ole pääsytettyyn palveluihin. Ja sitten, jos otetaan huomioon yhteisöä kokonaisuudessaan ja jännitteitä, jotka ovat olemassa, sosiaalinen kohesio, se on huonosta. Riskinä on, että jännitteet kasvavat entisestään – jos keskitytään vain pakolaisiin, ja huomioon paikallisväestöä. Ja sama nähdään tapahtuvan myös, kun rahoitetaan kotoutumista ja palauttamista. Pitää keskittyä yhteisöihin eikä vain suosia tiettyjä väestönosia toisten ohi. Nyt haluaisin puhua EUn avustuksesta yleisestikin viimeiset kolme minuuttia keskustelu, jota nyt nähdään, on paljon, siinä nähdään paljon puhetta uudesta hätärahastosta muun muassa, ja sitä pidetään ehkäpä ainoana välineenä puuttumaan näihin perimmäisiin syihin. Ja sehän on jostain tarkoituskin, mutta pitää katsoa tilannetta paljon kokonaisvaltaisemmin. Ja tämä tilannehan on muuttumassa, on useita uusia hätärahastoja ja jäsenvaltiot, jotka perustavat rahastoja, jotta puhutaan näihin kuitenkin suurin osa avustuksesta voidaan puuttumaan pakolaisten suojelun sisäisesti, joka voidaan ottaa huomioon julkiseen kehitysapuun, mutta saattaa muuttaa näitä rahasummia, jotka ovat käytettävissä näihin perimmäisiin syihin puuttumisessa. Ja meidän pitää hallinnoida myös näitä odotuksia. Ollaan kuultu aikaisemmin, että Afrikka hätärahasto 1,8 miljardia on ilmoitettu. Nyt nyt 1,72 miljardia on tuossa lisää, ja nykyilmastossa on ehkä vaikea luvata lisää. Se kattaa monet alueet, joissa eri haasteita, ja se jakautuu 23 maan välille. Samalla sitten on vaikeita poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä. Luin artikkelin juuri, jossa käsitin Nigerin tilannetta, ja siinä puhuttiin sitä, että ottaen huomioon varat, jotka luodaan salakuljetusbisneksessä, jotka liittyvät paikallisyhteisöjen elinkeinoihin, sillä se luo taloudellista toimintaa, mutta siis jos verrataan rahoitu, ulkomaista rahoitusta, hätärahastoja, sun muita varoja, niin siihen suhteessa se näyttää taskurahalta. On what is, um, can be achieved ja en nyt halua aliarvioida hätärahastoa, mutta pitää ottaa huomioon myös se, että lisää investointeja poliittista tahtoa tarvitaan. Sitten hätärahaston täytäntöönpano. Se vaikuttavan välineillä pyritään rahoittamaan monia eri strategisia asiakirjoja. Meillä on EUn alueellinen strategia Afrikan sarvelle ja Sahelille. On toimintasuunnitelma siinä yhteydessä kaattuminen ja Rabatin prosessi, jolla on omat julkilausumansa, korkeatason dialogi maahanmuutosta väestöliikestä, jota ei olla Afrikan valtioiden kanssa. Riskinä on siis, että on niin paljon strategioita, että hätärahastoa vedetään monen eri suuntaan. Ja haasteena on pitää tämä iskä siinä että se vaikuttaa suuremmin, että sitä koordinoidaan jäsenvaltojen ponnistelujen kanssa. Yksi asia vielä. Yksi asia, jonka olisin tehdä vielä, että nämä kriteerit, jotka nähdään muuttuvan, miten apu pannaan täytäntöön, no totta kai keskustelu nyt tietysti, että halutaan lisäarvoa, onko hätärahastolla lisäarvoa tai muilla rahastoilla, ja siinä huomataan, että nämä kriteerit, niistä keskustellaan, ja toisaalta edelleen keskitytään eri kysymyksiin, jos otetaan huomioon indikaattorit, jotka liittyvät väestöliikkeeseen, kuten moniko ihminen on tullut laittomasti EU-hun tietyltä alueelta tai poistuu maasta, ja jos maissa on paljon pakolaisia, ja sisäiset pakolaiset ovat myös asioita, pitää ottaa huomioon. Toinen esitetty kriteeri on, että onko olemassa korkean tason vuoropuhelua EUn kanssa – Halusin siis vain ottaa tämän esille kysymykseksi, jota pitää käsitellä, pitää pohtia, miten nämä otetaan yhteen perinteisten EU-sitoumusten kanssa. Tuosta pitää katsoa, että mitä kriteerejä käytetään, jotta jaetaan näitä EKR-varoja muun muassa. Se siis vain kysymys on nyt hankkeet vasta tulossa, joten on vaikea sanoa, miten tasapainosta tuo tulee olemaan, mutta se on siis vain valvontakysymys viimeiseksi haluaisin vielä sanoa, että pitää pohtia paljon enemmän politiikan johdonmukaisuutta, investointi- ja kauppapolitiikan välillä muun muassa. Miten nyt politiikat saattavat olla ristiriitaisuudessa tämän kanssa? Tämä on otettu Agenda 2030 ohjelmassa. Eli ei pidä laatia välineitä vain itsensä vuoksi, ne ovat tärkeitä, sillä ne ovat joustavia, ja niitä voidaan ottaa käyttöön nopeasti, mutta pitää olla pali, paljon laajemmalti ymmärtää, että miten puhutaan perimmäisiin syihin. Kiitos. Thank you very much, Madam Knoll. Kiitoksia Rouva Knollille tästä alustuksestanne ja huomioistanne. Nyt äh, avaa mahdollisuuden puheenvuoroihin parlamentin jäsenille. Kysymys-vastaussessio voidaan alkaa. Niin, kysymykset ja sitten näen teidän vastauksenne. Ensimmäiseksi herra Seller. Kiitos puheenjohtaja. Nythän tässä koko aamu on kuultu siitä, mikä tilanne on mutta kun nyt puhutaan näistä juurista ja perimmäisistä syistä, niin en ole kyllä oikein saanut mitään vastausta siihen, että miten näihin perimmäisiin syihin tartuttaisiin. Helpostihan sitä aina vaaditaan lisää rahaa ja tällä rahalla on tarkoitus ongelmat ratkaista. Kokemukseni mukaan kuitenkin yleensä ongelmat syntyvät poliittisista olosuhteista lähtömaissa. Näissä maissa ihmisten elämä tulee kerta kaikkiaan helvetiksi näin ollen paljon ei tule muuttumaan. Rakenteet ja olosuhteet johtavat siihen, että ihmiset lähtevät kotoaan. Kuka nyt mielellään kotoaan lähtisi? Ja kun puhutaan talouspolitiikasta, puhutaan työpaikkojen luomisesta ja koulutusmahdollisuuksista, niin hallituksethan e, näiden suverenivaltioiden hallituksethan tästä ovat vastuussa. Mutta nyt lähdetään jo siitä, että hallitukset eivät itse hoida tätä tehtäväänsä, vaan päinvastoin jopa tekevät kansalaistensa elämän entistä vaikeammaksi, niin ei tässä nyt mikään eh, rahasto hyödytä. Nyt me haluamme perustaa Afrikka-hätärahaston tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan E- Euroopan unionin suurlähettiläs kertoo e- kehitys e- apuhankkeiden toteutumisesta. Marokkoa nyt pidetään suhteellisen vakaana maana, mutta useimmat tai useat maan kanssa sovitut kehityshankkeet eivät ole ollenkaan toteutuneet. 700 miljoonaa kehitysrahasto rahaa Marokolle, niitä ei saada käyttöön, koska hankkeet eivät käynnisty maassa. Libya. Yksi painopistealueista Pohjois-Afrikassa, siellähän syntyy konflikteja, jotka ää, ovat hyvin vaikeita. Siellä on kaksi maata. Ja ää, sitten Euroopan unioni on auttanut vapauttamaan tiettyjä kansalaisoikeusaktivisteja. Nyt pienviljelijöiltä takavarikoidaan maa, heidät ajetaan vararikkoon ja sitten hallitus antaa maan kansainvälisille suuryrityksille. Hallitushan ihmiset pakoon ajaa. Sitten Rakennerahastosta halutaan antaa 30 miljoonaa äh, Eritreaan, ettei sieltä tulisi enää pakolaisia. Täytyy kyllä sanoa, että äh, vaikka kyse onkin kollegasta, joka on puolueettani lähellä, niin mies on kyllä täysin sokea niille olosuhteille, jotka Eritreassa vallitsevat. Miksi eritrealaiset lähtevät maastaan? Hallitushan tähän lähtöön on syypää. Eli poliittiset, äh, poliittiset olosuhteet, poliittinen tilanne tähän johtaa. Eikös meidän olisi paras katsoa asioita silmiin. Ja toki kehitysapu varmasti on hyödyllistä, toki, mutta, se, mutta ongelmien syyt ovat jossain ihan muualla. Ja eiköhän meidän kannattaisi esittää näille maille ja niiden hallituksille ihan toisenlaisia vaatimuksia kuin tähän asti yhtäältä meillä on yhteistä liiketoimintaa, toisaalta ihmettelemme sitten, kun ihmiset joutuvat lähtemään näistä maista ja sitten yritämme taas korjata syntyneitä ongelmia kehityspolitiikalla. Ei tämä voi olla kestävä pitkän aikavälin ratkaisu. Me tarvitsemme aivan toisenlaisen poliittisen lähestymistavan. Kriisi, joka nyt ajaa monia ihmisiä Eurooppaan, koska heidän kotimaissaan ei ole elämälle enää minkäänlaista pohjaa, niin vähintäänkin toivottavasti tämä kriisi on nyt avannut monien poliitikkojen silmät sille, että että kehitysapu, politiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka ei riitä, vaan tarvitaan ulkopolitiikkaa, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa kaikkia yhdessä sitten kehitysyhteistyön kanssa. Ja toivon, että tämä tietoisuus nyt tulee nousemaan. Tämä mainitsitte sen, usein ihmiset tulevat aivan väärin odotuksi. Meillä on nyt yli miljoona pakolaista Saksassa mutta Saksassa ovat tulleet muutaman viikon sisällä. Sitten meille kerrotaan, että juu, juu, työ, työvoimapula korjataan. Samalla kuulemme, että, vähintään, että korkeintaan 10 prosenttia näistä ihmisistä on ylipäätään työllistettäviä äh, Saksassa. Meillä on Saksassa kuitenkin omiakin pitkäaikaistyöttömiä kolme miljoonaa ja nyt äh, synnytetään sitten vielä kilpailua eri mm, työ, työttömien ryhmien välillä. Ja sitten sanotaan, että äh, meidän täytyy jälleen muuttaa minimipalkkalainsäädäntöämme, jotta nämä ihmiset, uudet maahanmuuttajat saadaan työhön. Tässä luodaan kyllä sellaiset sosiaaliset puitteet, jotka johtavat vääjäämättä konfliktiin. Eikä, eivätkä tästä ole vastuussa suinkaan yrityksemme, eivätkä myöskään maahanmuuttajat, mutta kaikkihan tästä kärsivät. Joten kyllä meidän tulisi katsoa totuutta silmiin. Meidän täytyy auttaa kyllä, siellä missä ihmiset ovat hädässä, mutta meidän tulisi käsitellä näitä syitä, perimmäisiä syitä aivan uudella tavalla. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rauha Leera. Kiitoksia kovasti. Ennemminkin ajatuksia esittäisin. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että monet tulevat sotaisista maista. He mm, jäsenvaltioiden komission mukaan mieluummin jäisivät, että heillä on oikeus turvapaikkaan. Ja samaan aikaan Euroopan unioni haluaa lähettää takaisin kaikki talouspakolaiset on vaikeampi jäädä maihimme, jos on talouspakolainen kuin aikaisemmin. Jos minä nyt oikein olen lukenut tätä siirtolaispolitiikkaa. Ja samaan aikaan ole, olemme tilanteessa, jossa Afrikassa on hyvin nuorta väestöä, mutta kaikilla muilla mantereilla on ikääntyvää väestöä ja varsinkin Aasiassa, mutta Euroopassa myös. Eli meillä on hyvin suuri epätasapaino eri mantereiden välillä ja meidän pitäisi, oli, pitäisi olla tyytyväisiä, että ihmiset tulevat tänne töihin. Eh, minun uskoakseni meillä täytyy olla laillisia keinoja, reittejä. Puhuimme eh, työperäisestä maahanmuutosta. Meillä on humanitaarisia viisumeita eh, ihmisille, jotka tulevat sodan runtelemista maista turvapaikkaoikeudesta, mutta meidän täytyy katsoa myös, äh, millaisia laillisia keinoja voisi olla niille, jotka äh, tulevat tänne töihin. Siinä tapauksessa ei tarvitse käyttää näitä ihmissalakuljettajia ja äh, pääsemme eroon tuosta taloudesta. Meillä pitäisi olla parempia keinoja tulla Eurooppaan töihin ja hakea töitä jo ennen kuin lähtee, silloin voisimme ratkaista paljolti niitä ongelmia, joita on. Tämä siis minun ajatukseni teidän puheenvuoroistanne. Kiitos. Kiitoksia Rova Valerolle. Seuraavaksi edustaja Epitidevios. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. On täysin ilmeistä, että kaikki olemme yhtä mieltä näistä syistä, jotka maahanmuuttoon ovat johtaneet. Samalla sitten ne tavat, joilla ongelmat ratkaistaan. Pelkään kuitenkin, että mm, tapamme suhtautua asiaan on pikemminkin kuin tällainen toivomuslista. Emme kuitenkaan tartu itse asiaan. Ja olen kyllä edellisen puhujan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että nämä maiden hallitukset ovat suvereneja hallituksia ja itse aiheuttavat ongelmat, joten miten voisimme painostaa näitä hallituksia – niin, että Afri- erityisesti nyt Afrikan maiden hallitukset toimisivat demokraattisesti, eivätkä polkisi ihmisoikeuksia, eivätkä köyhdyttäisi omia kansalaisiaan ja pakottaisi heitä näin lähtemään Eurooppaan. Miten nämä hallitukset saataisiin käyttämään varat reilulla tavalla, jakamaan varat reilulla tavalla niin, että maissa saataisiin aikaan taas kasvua. Miten nämä hallitukset saataisiin luopumaan korruptiosta? Miten näiden kaikkien varojen väärinkäyttö saataisiin estettyä? Miten nämä hallitukset Afrikan maissa saataisiin ihan käytännössä toimimaan demokraattisesti, niin että ne eivät sulkisi rajojaan poliittisista syistä. Ja samalla sitten esimerkiksi Italiassa tai Kreikassa minun maassa, niin meillä Kreikassa nyt kolmannes väestöstä on laittomia maahanmuuttajia. Miten ihmeessä nämä ihmiset saadaan palaamaan kotimaihinsa ja miten ihmeessä käytännössä saadaan pakotettua niiden näiden henkilöiden kotimaat ottamaan heidät jälleen vastaan, kun maat eivät tätä halua. Meillä on järkyttävä ongelma Euroopassa ja siksi en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, että ikääntyvä väestö Euroopassa olisi syynä sille, että nyt tarvitaan sitten muista maista ihmisiä. Eurooppa on pieni maanosa. Meillä ei ole maata, meillä ei ole tilaa, mihin nämä kaikki ihmiset saataisiin mahtumaan. Ymmärrättehän, Euroopan kansalaisten elämästä tulee yhä vaikeampaa. Miten ihmeessä tänne Eurooppaan ö, halutaan tuoda lisää ihmisiä, kun omat nuoremme – ovat työttöminä, valtava osa heistä. Joten miten ihmeessä me autamme muita, kun omakin tilanteemme on näin vaikea? Jos löydettäisiin käytännön tapa tarttua näihin ongelmiin, olisin oikein iloinen ja onnittelisin teitä kyllä, jos tässä onnistuisitte. Kiitos. Thank you, missä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Lope Fagilar. Kiitoksia puheenjohtaja. Minullakin on kysymys ja huomio. Kysyisin Rouva Knollilta. Hän kommentoi tässä tätä mahdollisuutta, että voitaisiin perustaa, ottaa käyttöön humanitaariset viisumit. Kyseessä olisi väline, jonka avulla saadaan aikaan uusia ratkaisuja – näihin lailliseen väyliin, joiden avulla pääsisi EU-hun, varsinkin niille, jotka vaarantavat henkensä ja jotka ovat valmiita menettämään henkensä tullakseen EU-hun, koska ei ole mitään laillisia väyliä tällä hetkellä. Ja sitten viisumikäytäntö. Euroopan lainsäädännössä tätä pyritään saamaan aikaan, jotta saataisiin mahdollisuus laillisesti tulla tänne. Tällä hetkellä sitä ei ole, vaikka olen painottanut tätä asiaa kovasti ja olen painottanut sitä, miten tärkeää tämä olisi saada tämä lainsäädäntö kuntoon. Minulla on tässä kuitenkin mielessäni, että Tämä olisi mahdollisuus niille, joiden on käytettävä mafiaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, rikollisverkostoja kautta Euroopan. Ja verkostoja pitää käyttää aina tuolta lähtöpaikasta lähtien, jotta pääsee sitten EUn ulkorajoille koputtelemaan. Meillä ei ole mitään näyttöä siitä, mitä se tarkoittaisi, jos pystyttäisiin erottamaan toisistaan ne, jotka hakevat todellakin turvaa. He ovat todellisia turvapaikanhakijoita, koska heillä on vaarana vaino tai kiusaaminen, jopa surmaaminen, jos he jäävät sinne, minne kuuluvat. Ja juuri tästä syystä he lähtevätkin liikkeelle. Ja sitten taas ne, jotka väittävät olevansa turvapaikanhakijoita, kun he ovat taas pakenemassa jotakin äh, muuta, äh, mutta kyse ei ole mistään henkilökohtaisesta vainosta. Ja se tarkoittaisi, että he eivät välttämättä täytä Geneven sopimuksen ehtoja. jonka pitäisi olla perustana äh, humanitaarisen viisumin haltioille – jotka pääsivät, pääsisivät tänne jäsenvaltioon. Sillä olisi alueellinen, alueellisesti rajallinen voimassaolo humanitaarisella viisumilla. Ja vasta sitten jälkeenpäin, kun on tämän jäsenvaltion alueella, niin sitten voisi esittää turvapaikan hakupyynnön Geneven sopimuksen mukaisesti. Kysymykseni olisi, onko minkälaista analyysiä tai ennustetta tai muuten näkymiä esitettävissä, miten suuri on tämä ero, kun puhutaan niistä, jotka ovat oikeasti turvapaikanhakijoita ja eli eh, hakevat eh, turvapaikkaa tai, eh, tai ja sitten on tämä ryhmä, jotka eivät ole, joita ei kateta näissä Geneven sopimuksissa. Tässä siis kysymykseni. Thank you, Mr. Lope. Kiitoksia, edustaja Lopez Aguilar. Ja nyt sitten kysyisin Euroopan komissiolta, onko siellä kukaan, joka haluaa puhua komission puolesta hyvin lyhyesti. Olkaapa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Työskentelen hätärahaston parissa, Afrikan hätärahaston parissa, jolla torjutaan laitonta maahanmuuttoa, jolla pyritään vakautumaan tälle palaisin lyhyesti muutaman asian. Ensinnäkin hätärahastohan on lisäväline suhteessa kehitysyhteistyövaroihin, joita komissio käyttää, eli tämä ei ole ratkaisu, jonka tavoitteena on ratkaista kaikki ongelmat, joita kehitysmaat saattavat korjata muut mutta se on väline, joka täydentää muita välineitä, joita on jo olemassa. Joten on siis mil, no, miljardi 800 miljoonaa euroa, josta jäsenvaltiot ja komissio ovat sopineet tälle rahastolle – Täällä oli joku, joka sanoi, että oli 1,7 miljardin aukko, mutta ei ole tällaista aukkoa, vaan on 1,8 miljardia. Siis, ja otetaan kyllä huomioon kaikkien tarpeet, joita pyritään arvioimaan ja pohditaan, mitä tuloksia voitaisiin saada tämän hätärahaston avulla. Lisäksi väestöliikehän on moniulotteinen aihe, koska toisaalta se on positiivista, tietyissä mielin, kuten eräs puhuja sanoi aikaisemmin myös, väestöliike se tapahtuu etelä, eteläsuunnassa ja sillä on myös negatiiviset puolensa. Tämä ei ole aina helppo reitti. Maahanmuuttajille ja maastamuuttajille on pakko lähteä taloussyistä tai konfliktisyistä, niin kuin on puhuttu täällä tänään otamme tämän huomioon, otamme huomioon myös se, että on paljon eri syitä väestöliikkeellisen takia takia tarkastellaan neljä painopisteloista sille, että luodaan taloudellisia mahdollisuuksia, kestävyyttä, eri ratkaisuja, joita voidaan tuoda vakauttamiseksi ja jotta voidaan turvata tilannetta näissä maissa, joissa tätä hätärahastoa käytetään. Eli toistan vielä. Lähestymistapa on moniulotteinen, joka ei keskity yhteen ainoaan laittoman muuttoliikkeen syihin, vaan se tarjoaa lisäarvoisuutessa muihin välineisiin ja sen myötä voimme tuoda uusia vastauksia, jotka ovat innovatiivisia, tarjoavat enemmän joustoa ja ovat nopeampia kuin perinteiset välineet. Okay, but I have to ask you. Niin nyt tosiaankin hyvin lyhyesti, vain minuutti. Kiitoksia. Minä olen tutkimus- ja innovaatio-osastolta. Tämän aamuinen keskustelu on osoittanut, miten monimutkainen tämä maahanmuutto-ongelma on ja miten tärkeää on tutkia asioita, jotta saadaan aikaan ratkaisuja ja tuloksia. Tämä tässä eh, tutkimus eh, voi lähestyä eh, hyvin useaa reittiä tätä kysymystä. Ja esimerkiksi tässä on puhuttu kauppapolitiikasta, kalastuspolitiikasta, syntyvyydestä. Ja meidän täytyy mennä yhä vain enemmän monialaisen tutkimuksen piiriin näissä asioissa. Ja Tämän aamuinen keskustelu, eh, tässä on paljon parlamentin jäseniäkin puhunut, eh, te odotitte varmasti tuloksia, jotka voitaisiin eh, välittää poliittisena viestinä päättäjille, jotta komissio ja te ja muut toimijat voisivat käyttää näitä tutkimustuloksia – jotta löydettäisiin ratkaisuja näihin merkittäviin ongelmiin EU:ssa. Eli e, e, tässä e, kun mietitään näitä aikaisempien vuosien tutkimuksia, niiden tuloksia, ja mihin ne ovat johtaneet, niihin on saatu rahoitusta ja mm, hyvin konkreettinen viesti ajatellen seuraavia hankkeita, joita, jotka saavat rahoitusta maahanmuuttokysymyksissä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Venta. Przepraszam, tak na końcu. Kiitos. Puheenjohtaja tänne olla varmaan tässä viimeinen puhuja. Palaisin vielä kollegan puheenvuoron. Tässä puhuttiin niistä lukuisista hankkeista, joita on toteutettu – Vaikutelmani on nyt äh, sellainen, että muut välineet, äh, muun muassa äh, jälkikäteisvalvonta, jäävät tässä hiukan puutteelliseksi. Kysyisinkin, että kun nyt puhutaan näistä perimmäisistä maastamuuton syistä, kun pyritään löytämään toimia pysäyttämään tämä maahanmuutto, niin Mitkä nämä perimmäiset syyt ovat? Tutkitaanko niitä? Puututaanko niihin? Ja sitten tietenkin kehitysyhteistyö on myös tärkeä asia. Eilen järjestettiin hyvin mielenkiintoinen kokous, joka käsitteli ISISiä ja katolisen kirkon edustajat, jotka tulivat Irakista tai Syyriasta, siis tältä alueelta, mainitsivat poliittisen vaikutuksen näillä konfliktialueilla, he väittivät, että itse asiassa apu on ehkä luonteeltaan toisenlaista. Voitaisiinko saada aikaan institutionaalisia muutoksia, esimerkiksi taata joillekin uskonnoille mahdollisuus toimia aktiivisesti näillä alueilla. Jotkut ihmiset eivät suinkaan halua lähteä kotimaistaan todellakaan, mutta he eivät Äh, saa minkäänlaista tukea ulkopuolelta. Yksi tapa voisi olla äh, torjua ISISiä antamalla tällaista institutionaalista apua. Näin, että ihmiset voisivat jäädä sinne, minne he kuuluvat. Thank you very much, Mr. Bain. Kiitoksia kovasti. Ja ennen kuin annan puheenvuoron vielä vieraillemme, niin haluaisin itsekin esittää kysymyksen vielä. Olen aivan samaa mieltä monien puhujien kanssa, kollegojen kanssa. Ja yksi asia, josta olen varma, joka eh, ansaitsee huomiota näissä kysymyksissä. Kehitys, eh, kehitysavusta on tulossa osa tätä kysymystä. Kehityspolitiikkaa voidaan käyttää yhä enemmän minä haluaisin kysyä, mitä aikaisemmin tehtiin väärin ja mitä pitäisi muuttaa tulevaisuudessa, jotta kehityspolitiikasta tulisi tehokkaampaa, jotta estettäisiin, että suuret äh, muuttovirrat tulevat äh, tietyiltä alueilta. Voitte itse päättää, missä järjestyksessä vastaatte ainoastaan pari minuuttia kummallekin. Tämä ei ole kyllä varmastikaan helppoa. Haluatteko te ensin puhua? Nol, first. Yes. Um, maybe I start with uh, your last... Ehkä aloitan viimeisestä kysymyksestänne. Me tiedämme, että suurimmat määrät tulevat tällä hetkellä Syyriasta, ja siinä oli kyse kehitysvaroista, vaan sodasta Syyriassa – ja se liittyy geopoliittisia kysymyksiä, joskus keskustelu konfliktin aiheuttamista maahanmuutosta, maastamuutosta, mitä voidaan tehdä kehitysvaroin, jotta voidaan estää sotia. No, siinä pitää mennä pidemmälle kuin käyttää vain kehitysvälineitä, jotta voidaan puuttua näihin perimmäisiin syihin. Siksi mainitsin aikaisemmin puheessani myös nämä aikakysymykset ja valtaksi siihen, mitä sanottiin aikaisemmin, siitä, että katsotaan asiaa yleisemminkin tätä politiikkojen koherenssiutta, johdonmukaisuutta ja mikä sitten ajaa näitä henkilöitä kansainvälisestikin. 2015 jälkeiset keskusteluthan, niitä on käyty kolme vuotta, ja niissä käyty loistavaa keskustelua siitä, miten eri poliitikot ovat yhteydessä toisiinsa, ja miten laittomat virtaukset äh, liittyvät konflikteihin, miten asekauppa, maatalouspolitiikat äh, saattavat myös vaikuttaa tilanteeseen. Pitää myös muistaa ilmastonmuutos, josta ollaan puhuttu, ja meillä on hyviä tutkimuksia, joissa tarkastellaan resurssien niukkuus, miten se liittyy elintarviketuotantoon, miten sillä on ehkä ollut roolinsa Syyrian konfliktissa, sillä se on kyse epätasaisuuksista ja resurssien saatavuudesta. Nämä ovat siis yhteisötoiminnassa ja Totta kai pitää katsoa pidemmällekin kuin vain kehittyisyhteistyökysymyksiä ja katsoa, mikä politiikkojen johdonmukaisuus on tältä osin. Haluaisin selvittää nopeasti sitä, mitä komissio vastasi. En halunnut väittää, että on 1,7 miljardin puute suhteessa tähän 1,8 miljardiin, vaan Juncker puheessaan hyvin varassa vaiheessa sanoi, että tuo olisi summa, joka tulisi jäsenvaltioilta, mikä ei ole kosan nykylupia. Se oli pointti, niin en halunnut väittää mitään muuta. Lisäksi palatakseni humanitaarisiin resursseihin keskustelu, jota on käyty akateemikkojen ja politiikan tekijöiden parissa, on, että jos on selvä konflikti niin kuin Syyriassa, missä tiedetään, että varassa vaiheessa oli helppoa, että ihmiset siirtyvät Libanoniin ja Jordaniaan, niin sekin on vaikeutunut, se he vaativat viisumeja, tarvitsevat viisumeja. Ja siinä kysymys kuului, että eikä voitaisiin pohtia humanitaarisia viisumeja. Se on selvää, että useimmissa tapauksissa kyse on pakolaiset, jotka kuuluvat YKn YK yleisömuksen piiriin ja olemme kuulleet, että on näitä eri virtauksia, jotka tulevat, mutta samoja ongelmia on tunnistaa sitä, että onko joku vaatinut suojelua oikeutetusti vai ei. Eli tietysti lopuksi voidaan selvästi tunnistaa, että henkilö tarvitsee suojelua. Ja sitten mitä, että miksi he kuitenkin tarvitsevat salakuljetusta. Tämä liittyy humanitaarisiin viisumeihin tämä keskustelu, mutta ehkä pitää pohtia enemmän laillisia reittejä. Se ei ole vain Euroopan ongelma, vaan alueellisestikin pitäisi pohtia tätä. Että huomataan paikallistasolla, missä tämä on helpompaa, eli vähän salkutusta. Kiitos. Yes. Thank you. Kiitos. Ehkäpä reagoin tähän kaikkeen isoimpaan kysymykseen, joka toistettiin. Mitä voimme tehdä estääksemme Äh, maahanmuuton äh, tehdäksemme kehitysyhteistyöstä tehokkaampaa? Mm, minulla ei ole tähän vastausta. Minä en usko, että maahanmuuttoa voidaan pysäyttää. Pikemminkin kysymys on ehkä siitä, miten se saadaan hallinnoitua paremmin. Ei sitä pysäyttää, vaan pysty. Katsotaan kehitystä, kehitysohjelmia, niiden tehostamista. Tietenkin on selkeä yhteys hyvään hallintoon. Eiväthän kehitysohjelmat voi onnistua, jos olosuhteet täytäntöönpano maissa eivät ole edulliset, joten tämä menee pidemmällekin kuin kehitysyhteistyö. En tiedä, kuinka moni maa on kehittynyt vain kehitysyhteistyön ansiosta. Ei tämä varmaankaan toteudu. Täytyy katsoa laajempaa kuvaa. Samalla täytyy olla tietoinen siitä, että kehitys ei välttämättä johda maasta muuton vähentymiseen. Tarvitaan kuitenkin tietty vähimmäistulotaso ennen kuin voi edes harkita siirtolaisuutta. Eiväthän ne kaikkein köyhimmät mihinkään lähde. Joten voihan olla, että siinä vaiheessa kun kehitystaso nousee, maastamuutto jopa lisääntyy jonkin aikaa ennen kuin se sitten tasaantuu kehitystason jälleen noustessa, joten me katsomme hyvin, hyvin pitkän aikavälin prosessia ja pelkäänpä, että on hyvin vaikeaa saada mitään nopeita ratkaisuja, jotka toimisivat heti ja pysäyttäisivät nämä siirtolaisvirrat. Eli olisi hyvä varmasti puhua pikemminkin siitä, miten näitä virtoja paremmin hallinnoitaisiin. Ja jälleen se, mitä edustaja Valero totesi, pitää paikkansa. Eli todella siis äh, mahdollisuuksien avaaminen äh, lailliselle työperäiselle maahanmuutolle. Äh, kyllä täytyy ymmärtää, että vaikka meillä työttömyyttä täällä onkin, niin joko se on hyvin paikallista niin, että työttömyys joillain alueilla on korkeammalla kuin toisilla ja ihmiset eivät välttämättä halua lähteä muualle, missä mm, työllisyys on paremmalla tolalla. Sama koskee eri aloja, eri sektoreita. On aloja, joilla työpaikkoja on, mutta ihmisillä ei joko ole pätevyyttä tai he eivät ole kiinnostuneet näistä työpaikoista, joten kannattaisi varmaankin tarkastella työmarkkinoiden kehittymistä, missä on tarvetta esimerkiksi työperäiselle maahanmuutolle ja sitten se tulisi järjestää kunnolla Eh, usein eh, siirtolaiset tulevat laittomasti Eurooppaan, eh, lähtevät tai alkavat tehdä työtä jollain alalla sitten kiintiöjärjestelmien taikka ehm, muiden järjestelmien kautta heidät laillistetaan, kun näitä kampanjoita on, ja sitten ehkäpä myöhemmin he saavat mahdollisuuden tai voivat uskoa siihen, että on mahdollisuus laillistua laittomuuden jälkeen. tämä ei varmaankaan ole oikea tapa toimia. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon näistä puheenvuoroista. Ja tällä tavoin voimme päättää tämän kuulemistilaisuuden. Annan seuraavaksi puheenvuoron puheenjohtaja Pongalle. Hän voi esittää vielä loppuhuomionsa. Kiitoksia kovasti kaikille. Kiitoksia. Ignacio, minä puhun aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää kollegoitamme, jotka ovat olleet täällä kuulemistilaisuuden loppuun saakka. Haluaisimme kiittää kolmea kollegaamme, jotka ovat olleet tässä puheenjohtajina tässä paneelikeskustelussa. Ja haluamme kiittää vieraitamme, puhujamme, jotka ovat alustaneet tässä kuulemistilaisuudessa. Tämä on prioriteettiaihe tälle valiokunnalle ja nämä tiedot, joita olemme saaneet tänään, niitä käytämme tulevan työskentelymme pohjana. Ja anteeksi vielä, pyydän anteeksi, unohdin kiittää vielä tulkkeja. Tulkit kiittävät kuulijoitaan. Kiitos.